Ah, c'est un peu politique quand même. Okay, so, dear colleagues. Hyvät kollegat, aloitamme tämän kokouksen. Aloitamme ensin esityslistan hyväksymisellä, ellei teillä ole mitään sitä vastaan voidaan katsoa esityslista hyväksytyksi. Ja sitten puheenjohtajan ilmoitukset, ei mitään erityistä, paitsi että meillä on 19 kielen tulkkaus ja meillä on sähköiset asiakirjat tätä kokousta varten. Ja lisäksi vielä tärkeämpää, 9. päivä eh, tammikuuta kokous on peruutettu ja sen tilalla on kokous ma- ma- maanantaina 13. tammikuuta täällä Strasbourgissa todennäköisesti meillä on Thierry Breton ensimmäistä keskustelua varten, jotka liittyvät äh, Envi-valiokunnan ja hänen salkkunsa asioihin. Voimme siirtyä sitten koordinaattorien suosituksiin kokouksesta toinen joulukuuta. Nämä on teille jaettu sähköisessä muodossa. Jos teillä ei ole mitään vastalauseita, katsotaan ne hyväksytyiksi. Ne on siis hyväksytty. Voimme siirtyä ensimmäiseen varsinaiseen esityslistan kohtaan. Kello 8.8.15 meillä on ensimmäinen keskustelu Frans Timmermansin kanssa Green Dealista. Mutta ennen kuin puhumme ratkaisuista, joita Green Deal tarjoaa, puhumme ongelmista. Toivotan tervetulleeksi tohtori Hans Browningsin, joka on Euroopan ympäristöviraston johtaja. Ja tämä on nyt siis keskustelu jossa ei puhuta niinkään virastosta, vaan teidän julkaisemastanne kaksi viikkoa sitten julkaisemastanne raportista, joka on erittäin tärkeä ENVI-valiokunnalle. Aloitamme siis siitä. Ja 10-15 minuuttia alustusta ja sen jälkeen Jutta Paulus, joka on kontaktihenkilö hän puhuu kaksi minuuttia ja sen jälkeen saatte pyytää puheenvuoroja. Ole hyvä. Thank you, Chair. Honorable uh, members, it's a pleasure. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, on todella ilo saada olla tällä tavalla tänään ja kertoa tästä meidän raportistamme teille. Ja koska olen kuullut, että tämä on paperiton valiokunta, toimeen vain näin pikkaisen paperin palan – Löydätte sen sieltä pöyltä. Siellä löytyvät nämä koodit ja voitte sitten ladata sen itsellenne, downloadata tämän koko raportin itsellenne. Viiden vuoden välein Euroopan ympäristövirasto esittää arvion ympäristön tilasta ja liittää sen eurooppalaiseen politiikkaan tarkistaakseen, olemmeko oikea-aikaisesti etenemässä omien tavoitteidemme suhteen. Ja katsomme myös 10-15 vuoden päähän tulevaisuuteen suuntauksia. Teemme tämän globaalissa asiayhteydessä ja mielestäni varmaankin voi todeta, että viimeisen viiden vuoden ajan tämä viimeisen kertomuksen, kertomuksemme sisältää täysin ennakoimattomia haasteita ja myös parannettua tietoa. Tässä viestit ovat erittäin selviä. Tehän tietysti olette kuulleet IPCC-raportista ja muista, jotka päivittävät meitä. Ja aivan yhtä tärkeää on biodiversiteettipaneelin kertomus, joka joka tarkastelee sitten, miten kestävä tilanne on ja mikä vaikutus tällä on malleihimme, kun hyödynnämme biodiversiteettimalleja. Ja jos me haluamme kääntää nämä suuntaukset päälaille, niin tarvitsemme erittäin kiireistä toimintaa. Sitä on turha painottaa liikaa. Toiseksi elämme jo sellaisessa tilanteessa, jossa käännöstä ei voi tehdä kaikissa asioissa. Vahinko on jo syntynyt, eikä sitä lähiaikoina voi enää poistaa. Kolmanneksi olemme nyt tulossa huippukohtiin sellaisiin mekanismeihin, jotka nopeuttavat näitä negatiivisia vaikutuksia. Olemme tällaisissa käännöspisteissä ja nämä kolme asiaa ovat toisiinsa liittyneitä. Ja näin ollen jos me epäonnistumme yhden suhteen, epäonnistumme myös kahdessa muussa. Se on tärkeää pitää mielessä, kun tarkastellaan politiikkaa. No mikä sitten tällä hetkellä on eurooppalaisen ympäristön tila? Tämä on suuntaus viimeisen 5-10 vuoden ajalta. Ja jokainen mm, politiikan osa on ikään kuin pianon kosketin, josta meillä on tietoa ja indikaattoreita pidemmältä ajalta. Ja se, mitä nyt nähdään ihan selvästi, on, että tuossa keskiosassa tätä pianoa ollaan edistymässä. Me olemme mm, vähentämässä hiilen käyttöä ja olemme resurssitehokkaampia, mutta jos katsotaan luonnonvaroja ja ylipäätään järjestelmän paineita biodiversiteettiin, ne ovat niin suuria, että me emme kykene kääntämään tätä kehitystä oikeaan suuntaan ja näemme myöskin vaikutuksia ihmisterveyteen. Annan hiukan enemmän yksityiskohtia myöhemmin. Jos katsotaan vuoteen 2030 asti, on selvää, että vihreä miltei on häviämässä – ja tärkeä viesti tässä on se, että se ei johdu siitä, etteikö eurooppalainen politiikka toimisi. Se on siitä syystä, että kokonaisjärjestelmäpaine biodiversiteetista ilmastonmuutoksesta ja muutamasta muusta tekijästä johtuen eivät käännä tätä suuntausta, vaan tämä negatiivinen painostus jatkuu. Jos katsotaan luonnonpääomaa, joka on huonoimmassa jamassa, aina nämä kaksi vihreää kohtaa, ja ne, ne ovat ne paremmin suojatut alueet, Natura 2000 ja muut suojelujärjestelmät, kuten myöskin merisuojelualueet. Jos katsotaan näitä muita elementtejä, niin nähdään myös ensinnäkin, että täällä on enimmäkseen punaista tai keltaista, ja jos katsotaan näitä poliittisia tavoitteita, niin voidaan nähdä erittäin suuri täytäntöönpanokuilu. Me emme nimittäin saavuta juuri ollenkaan niitä tavoitteita, joita olemme itsellemme asettaneet vuodelle 2030. Eli parannettu täytäntöönpano ja täytäntöönpanon jatkuminen jäsenvaltioissa ja näissä eri sektoreissa, jotka vievät tätä vaikutusta eteenpäin, on kriittinen. Voin antaa esimerkin esimerkiksi pölyttäjistä. Pölyttäjät ovat äärimmäisen tärkeitä elintarvikeketjulle. Ruohokenttien perhoset ovat kaikkein pisin pölyttäjien ketju, joka meillä Euroopassa on. 39 prosentin lasku on niiden määrässä nähtävissä viimeisen hiukan yli 25 vuoden aikana. Jos katsotaan sitä, missä nämä perhosmäärät on mitattu, niin varsinkin maatalousvyöhykkeillä saadaan nähdä tämä kehitys. Sama koskee myös lintuja ja matelioita tällä alueella. Ja tämä kaikki siis vaikuttaa ekojärjestelmiin kohdistuvan paineisiin. Sen lisäksi meillä on myös maa-alueiden pirstaloitumista, tiettyjen saastuttajien kasautumista ja muita kielteisiä vaikutuksia biodiversiteetistä. Jos katsotaan kierrätystaloutta, niin se, jos se on tärkeä osa tulevaisuutta, niin 2-13 vuoden ajan niin olemme saaneet nähdä pienen lisäyksen tässä kierrättävyydestä. Olemme 8 prosentista siirtyneet 12 prosenttiin, mutta kannattaa ehkä pitää mielessä se, että ensimmäinen kiertotalouspaketti on toiminut erinomaisesti esittäen nämä käsitteet meille, puitteet, mittaustavat – ja stimuloinut toimijoita toimimaan. Mutta todellinen suuntauksen suunnanvaihdos on asia, joka täytyy vielä tapahtua. Tällä vauhdilla emme koskaan pääse 2030-2050 tavoitteisiin. Ja tämä on kriittinen kuva kun katsotaan tavoitetasoa, nyt ollaan miinus 23 prosentissa Euroopassa, jossa talous on kasvanut yli 60 prosentilla, mikä todellakin tekee meistä ainoa mantereen, joka on ehdottomasti erottamassa toiminnan ympäristö- ilmastokysymyksistä, <clears throat> eli selkeä edistysaskel politiikasta. Mutta jos haluamme päästä ensimmäiseksi hiilivapaaksi alueeksi, niin tämänhetkinen politiikka voisi viedä miinus 360 prosentista miinus 45 prosenttiin, jos täytäntöön panemme kaikki nämä alueet täytäntöön. Eli keskustelu miinus 50 miinus 55 prosentista on todellakin relevantti keskustelu. Ja kun katsotaan ei pelkästään terveyttä, vaan myös saastumista ylipäätään ja painetta, joka kohdistuu näihin järjestelmiin. Haluaisin mainita kemikaalipolitiikan. Jälleen kerran Eurooppa on alue, jossa on kaikkein suurin tai kaikkein paras kemikaalien riskiarvioiva järjestelmä maailmassa. Se pohjautuu pääasiassa REACH-säännöstöön sekä Parman että Helsingin virastojen toimesta. Ja jos katsotaan 100 000 kemikaalia, joita meillä on taloudessamme, meillä on erittäin pieni osuus, joiden suhteen tunnemme, mikä se niiden todellinen haittavaikutus on. Eli yksi näistä asioista, joka koskee uutta kemikaalipolitiikkaa, jota emme hoitaneet tämän alla, olisi ehkä hyödyksi pohtia kemikaalisektoria, että sen avulla päästään näihin tavoitteisiin ja ajatella, että tämä toimiala on siirtymässä todella kestävän kehityksen vihreä kemia tai suunnitelmallisesti turvallinen ovat sellaisia käsitteitä, joista nyt keskustellaan tiedeyhteisössä. On toinen syy, miksi käytämme myöskin jäävuorivertausta. Hyvin monet ovat asettaneet nämä kaikkein vaarallisimman kemi- kemialliset yhdisteensä nimenomaan tuonne ikijäähän tai ikiroutaan. Ja kun se nyt ryhtyy sulamaan, niin ne joutuvat sitten merialueille. Ja siksi myös käytämme tätä jäävuorta symbolina. Yksi näistä vastineista, joita Euroopassa on käytetty näiden vaikeisiin asioihin vastaamisessa, on ollut se, että on käyty läpi niitä toimialoja, jotka vievät eteenpäin kestämättömiä tapoja toimia. Ja on pyritty integroimaan politiikkaa tähän. Tällä on jo 20 vuoden historia takanaan. Kaiken kaikkiaan kuitenkaan se ei ole tuonut tuloksia sillä vauhdilla, mitä olisimme odottaneet. Ja tässä suhteessa typpivaikutukset maatalousveteen, maatalouteen ja sen kautta vesijärjestelmään on hyvä esimerkki. On selvä tähän mennessä, että vaikka olemmekin viherryttäneet YMPtä, niin järjestelmäpaineet maataloudesta, joihin ei ole pureudettu, kuitenkin nyt vaikuttavat haitallisesti biodiversiteettiin, terveyteen ja veden ilmanlaatuun. Olen vakuuttuneita siitä, että jos me haluamme päästä näistä paineista, niin meidän täytyy saada kokonaisjärjestelmästä käsitys paremmaksi. Ja meillä on nyt malli, jossa olemme järjestäneet uudelleen nämä tietomme neljään pääalueeseen. Elintarviketuotanto, en sanonut maatalous, koska se tekee tästä keskustelusta erittäin hankalaa eikä mitenkään hedelmällistä, jos puhumme maataloudesta. Sitten siis elintarvikepuoli, energia, liikkuvuus ja rakennettu ympäristö. Nämä ovat ne kriittiset järjestelmät yhteiskunnassa, jotka tarjoavat meille hyvinvointia, jotka ovat johtaneet paljon parempiin elinolosuhteisiin, mutta meidän täytyy myös järjestää ne niiden ekojärjestelmien puitteissa, jotka ovat olemassa. Eli meidän täytyy mennä näiden kestävyyden tai kestämättömyyden perussyihin. Toinen tärkeä osio koskee sitä, että meidän täytyy pureutua myös näihin politiikan puutteisiin. Kysymys on elintarvikepolitiikasta, maasta, maaperästä. Meillä oli kaksi tavoitetta, jotka epäonnistuivat tässä suhteessa. Ja maankäyttö on tärkeää, jos halutaan siirtyä kohti perustavanlaatuista kestävyyttä. Kemiallinen, kemian sektori myöskin, jossa tämä Safe by Design ja Zero Pollution periaatteet voidaan ottaa käyttöön. On selvää, että Tätä ohjelmaa nyt ei kyllä hoidella mistään Berlemonista, Brysselistä, Amsterdamista tai mistään muustakaan pääkaupungista. Se vaatii kyllä ihan luovien yhteiskuntavoimien käyttöönottoa tuolla ruohonjuuritasolla. Vihreä käyrä on optimistinen käyrä, jossa kokeillaan uutta teknologiaa, moottorina eurooppalainen tutkimus- ja kehityspolitiikka, esimerkiksi sähköautot, ja päästään parempaan vakaaseen tilanteen, on myös tärkeää, että ymmärrämme, että mitä nyt enää ei kannata tehdä paremmin, missä nämä jumituskohdat ovat. Onpa sitten kysymys siitä, että ei enää optimoida tämänhetkisiä malleja, jotka täytyy epävakauttaa joka tapauksessa ja lopuksi sitten häivyttää pois käytöstä. Vaikkapa polttomoottoriteknologia tai sitten sellaiset tukiaiset, joita myönnetään ympäristölle ja haitallisille aineille – tässä syntyy ristiriitoja, mutta jos voidaan kartoittaa tätä tilannetta paremmin, niin kuin me teemme tässä kertomuksessamme, voimme tietysti myös paljon paremmin pohtia siitä, että millä tavalla me voimme luoda sellaiset olosuhteet, jotka estävät yhteiskunnallista ja ympäristöhaittaa, jota tämän mukana syntyy. Nopeuttaminen ja vahvistaminen, voi, vahvistaminen tässä suhteessa on tärkeää ja avainasemassa, jos haluamme päästä vuoden 2030 tavoitteisiin. Tämä on se kuva, joka osoittaa tämän suuremman riski meidän mielestämme. Jos me haluamme päästä vuoden 2030 tavoitteisiin monilla aloilla, näin voitaisiin tehdä investoimalla olemassa oleviin järjestelmiin ja teknologioihin, mutta meillä on vain pieni marginaalihyöty tässä suhteessa. Ja kaikki taloustieteilijät voivat kertoa, että marginaalihyödyt ovat yhä vaikeampia saavuttaa ja kalliita. Ja sen lisäksi ne ovat yksisuuntaisia katoja, jotka johtavat umpikujaan. Ne johtavat työntekijöihin, jotka jäävät ilman työpaikkoja paikkoja ja, ja alueisiin, joissa ei ole asukkaita. Eli marginaaliset tehokkuushyödyt ovat ehkä ne, joiden saavuttaminen on ehkä kaikkein suurin haaste seuraavan kymmenen vuoden aikana, mutta myös suuri riski. Meillä on myös tällainen kartta, jossa näette BKT per capita tilanteen ja sen, missä kaikkein huonoin ilmanlaatu on olemassa, nämä kaksi hyvin pitkälti Euroopassa ovat samoja. Ja minusta meidän tulisi, kun puhutaan oikeudenmukaista siirtymästä, kartoittaa paljon paremmin sitä, missä nämä ongelmat ovat. Tämä on vain yksi kartta tuosta koko raportista, sillä en voi kuvitella, että Euroopassa 25 kuluttua sen jälkeen, kun rautaisirippu romahti, haluaisimme saada ympäristö- ja terveysesiripun kulkemaan kautta alueemme. Viimeinen kuvio. Tässä on neljä pää, päätelmää. Ensinnäkin meidän tulisi keskittyä täytäntöönpanoon, koska monen politiikan täytäntöönpanokuilu on erittäin suuri ja se kulkee kautta Euroopan, eli asiat tulisi hoitaa paremmin. Toiseksi, jos me jatkuvasti keskitymme olemassa olevaan poliittiseen lähestymistapaan, me emme saavuta vuonna 2030 eurooppalaisen vihreän sopimuksen tavoitteita. Eli meidän täytyy saada aikaiseksi järjestelmällisempi politiikka. Kolmas suuri vaara on, että teemme vääriä investointeja, jotka johtavat siis näihin umpikujiin. Sen sijaan, että saataisimme, saisimme aikaiseksi läpimurto, innovointia, uusia työpaikkoja ja tehokkuutta tulevaisuutta varten. Ja lopuksi Tämä ei tulisi tapahtua pelkästään julkisen sektorin kautta, vaan täytyy saada liikekannalle myös mahdollinen potentiaali koko yhteiskunnasta, eli yritykset, kaupunkilaiset, kansalaiset ja kaupungit, joissa on tehty paljon innovointeja. Jos tässä onnistutaan, niin meillä on mahdollisuus tulla ensimmäiseksi mantereeksi, joka siirtyy oikeaan kestävän kehityksen ja ilmastoneutraaliuden suuntaan. Kiitoksia. Annan nyt puheenvuoron Jutta Paulukselle. Hän on yhteyshenkilö viraston suuntaan. Kaksi minuuttia, ole hyvä. Thank you very much, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, herra että olitte täällä luonamme esittelitte tämän raportin sisällön. Näin ymmärrettävällä tavalla. Minä en ole vielä lukenut koko raporttia, vaikka otin kyllä tämän pienen paperilappusen mukaani, kun esittelette tämän Brysselissä. Se on erittäin pitkä raportti. Ja jos joku ei vielä tiedä, mitä tekisi joululomalla, niin tässä on nyt varmasti oiva mahdollisuus lukea tämä raportti. Asiantuntijat ovat keränneet kaikki nämä tiedot tähän raporttiin ja niin minä haluaisin painottaa, että Monet ovat vapaaehtoisia, muun muassa mitä luonnon monimuotoisuuteen tulee ja siitä kerättyyn tieteen. Euroopassa on lajeja, jotka kuolevat sukupuuttoon, ovat kriittisessä tilassa, mutta ehkä meidän pitäisi katsoa yleisempiä lajeja, jotka ovat jo kadonneet maaseudulta. Ja, ja nämä eivät koskaan tule palaamaan, nämä lajit. Ja kuten te sanoitte, mm, se, mitä me teemme monella muilla ollen sitten tietysti taas vahingoittaa sitä, mitä me teemme toisilla. Ja me tarvitsemme vahvemman kannan, mitä vaikutukseen tulee – Tämä koskee muun muassa pitkän aikavälin muutoksia. Me tarvitsemme täydellisen muutoksen, mitä tämän päivän tilanteen tulee. Esimerkiksi pehmentäjiä, jota käytetään teollisuudessa. Ja se oli estrogeenin korvaava aine alun perin. Ja ei pitäisi pystyä käyttämään näitä aineita – koska on aivan loogista, että niillä on kielteisiä vaikutuksia. Eli kestävyys johtolankana, sehän on mukana myös vihreän kehityksen ohjelmassa. Ja meidän täytyisi myös katsoa näitä politiikkaa, joita käytetään tässä ohjelmassa ja heijastella niitä muita, muihin periaatteisiin koska seuraavassa raportissa haluaisin nähdä, että monet näistä keltaisista laatikosta ovat muuttuneet jälleen vihreiksi. Kiitos. Thank you. So we now... Kiitos. Ja nyt meillä on Catch the Eye-puheenvuoro. Pyyntöjä saa esittää. Jutta Kuutela. Thank you very much. Kiitoksia tästä alustuksesta. Teidän viestinne on todella vahva ja se on todellakin hyvin oikea-aikainen, kun ajattelee Green Dealin julkaisua. Ja tämä koskee eri aloja, joiden parissa työskentelemme tulevina vuosina. Kun puhuitte kemikaalitilanteesta ja myöskin siitä, että miten viljelyn tilanne vaikuttaa eri hyönteisten tilanteeseen kemikaalien ja torjunta-aineiden ohella. Tämä on mielestäni erittäin tärkeää. Ehkä voisitte eh, puhua tästä vielä lisää ja luen sitten lomalla itsekin lisää. Sitten nämä hormonihäiritsijät. Juttahan puhui tästä jo ja sanoi, että tämä on todella tärkeää. Virastonne kun vierailin siellä muutama, muutamia vuosia sitten, eh, siellä puhuttiin siis eh, hormonihäiritsijöistä ja niiden vaikutuksista kansalaisiin. Me tarvitsemme siis voimakkaampaa suojaa näissä asioissa, koska se ekosysteemivaikutukset sekä vaikutukset kansalaisten terveyteen tulee ottaa huomioon. Meillä on erit, erittäin voimakasta tutkimusnäyttöä hormonihäiritsijöistä ja niiden yhteyksistä yleisiin sairauksiin jäsenvaltioissa. Ehkä jos kerrotte, onko tästä jotakin mielenkiintoista raportissa, niin luen senkin sitten joululomalla. Torvalds. Roberts. Turvals. Thank you, Chair, and thank you for the presentation. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esityksestä. Voisitteko palata kuvaan, jossa puhuitte perhosista? Eli mitä lukuihin tulee, niin minulla on seuraavanlainen ongelma. Mm, mitä Flanderin alueen tutkimukseen tulee ja perhosiin, niitähän nyt Perhosiahan on tutkittu jo hyvin pitkän ajan 1700-luvulta lähtien. Ja jos nyt tarkastelee Flanderin aluetta, siellä on oikeastaan tilanne lähes katastrofaalinen, koska maatalous on liian tehokasta. 500 henkilöä asuu per kilometriä 2000 lehmää. Ja tämä on valtava paine luonnolle ja perhoset eivät selviä tästä. Tämä on oikeastaan Baasille kysymys ennemminkin. Jos puhutaan sijoista Pohjois-Brabantin alueella, Süddeutsche Zeitungissa oli artikkeli muutama viikko sitten, jossa puhut puhuttiin katastrofaalisesta määrästä sikoja per neliökilometri Brabantin alueella. Mitä te aiotte tehdä sen suhteen? Okay, Mr. Visick for EPP. Thank you. Kiitos. Metsiä koskevassa luvussa neljä toteatte, että tutkimukset osoittavat, että eh, suojelulähestymistapa antaa parhaat tulokset myös ilmastonmuutoksen ja suojelun kannalta – Eh, verrattuna eh, eh, nopeiden istutuksien ja, ja biopolttoainekäytön suhteen. Olen samaa mieltä. Täällä parlamentissa usein halutaan edistää näitä tehokkaita hoitomenetelmiä ja meidän tulisi tulisi hoitaa, ajatellaan, että tulisi hoitaa metsiä tehokkaammin, että saadaan niistä enemmän irti. Kuinka tärkeänä näette sen, että ymmärretään oikein metsäekosysteemiä, jotta voidaan saada eh, parempi, parempi ekologinen tilanne? I will not go into pigs in North Brabant. En nyt puhu sijoista Pohjois-Brabantissa, mutta Eh, ehkä yksi kysymys, herra Brownings. Jos näette tämän eh, kuvan, jossa puhutaan muun muassa tuonnista. Tuontihan lisääntyi jatkuvasti. Tässähän nyt eh, tuotantopaineet kasvavat Euroopan ulkopuolella ja sitten näitä äh, tuotteita tuodaan Eurooppaan. Eikö tämä pitäisi myös ottaa huomioon? Eikö tässä myös pitäisi katsoa Euroopan hiilijalanjälkeä ja sitten äh, katsotaan, miten tämä liittyy siihen irrottautumiseen? So that's the first round of question. Can I answer that? Okay, thank you uh, for the question. Kiitoksia kysymyksistä. Yritän puhua, vastata lyhyesti. Jos haluatte vielä pidempiä vastauksia, niin olkaa yhteydessä meihin päin. Kansalaiset, jotka tekevät tätä työtä, aika suuri osa erityisesti biodiversiteettityöstä perustuu kansalaistieteeseen, esimerkiksi lintuharrastajien havaintoihin – Esimerkiksi eh, Euroopan kansalaistieteen järjestö on meidän yhteistyökumppanimme. Me tunnustamme siis heidän, tie, heidän tie, hankimansa tiedot. Myöskin high-techin, eh, ja erilaisia sovelluksia käytetään ja kansalaiset voivat niiden avulla mitata ilmanlaatua Eh, jota sitten kalibroidaan tieteellisesti. Sitten maanviljelys ja ruokajärjestelmät. Eh, mielestäni tämä on olennainen asia, minkä takia me tarvitsemme nimenomaan systeemisen muutoksen. Sanotaan, että maksamme ruoastamme neljä kertaa. Maksamme eh, maataloustukina, viljelijöille. Ihmiset, jotka maksattavat, kasvattavat ruokamme, he eivät ansaise riittävästi. Mielestäni se on aika outoa. Ja toiseksi me sitten maksamme, kun ostamme ruokaa. Emme, ja mehän siis ostamme ruokaa, emmekä maatalouden tuotteita. Useinhan ruokaan on lisätty rasvaa, sokeria, suolaa ja niin edespäin. Me maksamme siis silloin kolmannen kerran – ja sitten me maksamme veronmaksajina ympäristö seurauksista. Ja vielä neljännen kerran, kun menemme lääkäriin, koska tämä ei ole terve ruokajärjestelmä. Meillä on siis turvallisin, mutta ei terveellisin ruokajärjestelmä. Tällä vuosisadalla pitäisi pystyä nyt nämä ruoka-asiat hoitamaan paremmin. Kuva, kuvaamme tässä raportissa useita näitä elementtejä ja meillä on tekeillä myöskin ruokajärjestelmäraportti kemikaaleista sitten ja, ja ympäristöasioiden vaikutuksista ihmisten terveyteen. 620 000 ihmistä Euroopassa vuodessa kuolevat ennenaikaisesti joka vuosi ympäristövaikutuksen vuoksi. Tämä, täm, tätä tutkitaan maailman terveysjärjestön metodologialla. No sitten kemikaalipolitiikka ja nollasaastetaso. taso. Me työskentelemme kemikaaliviraston kanssa yhdessä ja myöskin elintarviketurvallisuusviranomaisen. Ja jos me haluamme kehittää nollasaastepolitiikkaa, me haluamme tietää, miten tämä toimii. Nämä virastot ja muutkin to- toimielimet voisivat julkaista saaste- ja kemikaalitilanteesta raportin. Meillä on siis nämä tiedot jo olemassa, mutta ei kukaan ei ole pyytänyt tämän tyyppistä työtä, eikä sille ole siksi mandaattia. En puhu paljon lehmistä, possuista ja ihmisistä Alankomaissa. Mehän tiedämme, mikä ongelma siellä on. Sekä Belgiassa että Hollannissa on näitä ongelmia runsaasti. Pervasia on tutkittu pitkään, samoin lintuja. Hyönteisiä on tutkittu vähän vähemmän, mutta kaikki tutkimukset näihin eliöihin maatalousalueilla osoittavat ihan samanlaista trendiä. Meillä on hyvin suuri tieteellinen varmuus sille, että syy-seuraussuhde on olemassa. Ja, ma- ja maan laatu kärsii myöskin ja maan biodiversiteetti. Jos me haluamme eh, tallet, eh, varastoida hiiltä maaperään. Me tarvitsemme eh, eliökunnan monimuotoisuutta sinne. No sitten metsänhoito. Metsät ovat olennaisen tärkeitä. Ne ovat olennaisen tärkeitä biodiversiteetin kannalta, veden kierron kannalta. Ne ovat eh, tärkeitä koko ilmastokeskustelussa, LULUKFissa ja Lisäksi ne ovat maatalouden jälkeen toiseksi suurin maanpeite. Meillä on tulossa nyt metsäaloite, mutta me, vahvaa metsäpolitiikkaa ei ole. Me, em, jos meillä meil, Euroopan ulkopuolella hoidetaan metsiä paremmin ja meidän täytyisi, meidän, meidän täytyisi siis kartoittaa ja arvioida metsiä paremmin. Toinen kysymys, jos ymmärsin oikein. se liittyy biomassaan ja kaikkea, mitä halutaan tehdä biomassalla. Me kohta rakennetaan talot puusta, tehdään vaatteet puukuidusta ja, ja biopohjaisista kemikaaleista tehdään kaikenlaista. Onko meillä tarpeeksi biomassaa ja mistä se biomassa tulee? Täytyy katsoa tätä järjestelmää, onko se kaikkein järkevintä eh, sotkea bioaineita diiseliin ja, ja käyttää sitä polttomoottorissa. En tässä, tässä sano mitään periaatteessa biopolttoaineita vastaan, mutta mistä se tulee ja mikä on kilpailutilanne ja mihin se päätyy? Nämä ovat vakavia kysymyksiä, jotka täytyy esittää, kun puhutaan kestävyydestä. No sitten Baasin kysymys e, kasvun ja ympäristön yhteyden purkamisesta. Me olemme siirtäneet tuota, olemme su- siirtäneet tuotantoa Euroopan ulkopuolelle. Tässä me olemme tehneet tällaista jalanjälkipohjaista työtä ja, ja pyrkineet myöskin tarkastelemaan vientiä ja tuontia, mutta meillä on siis YK metodologia, jotka ovat, liittyvät alueellisiin pääst, töihin ja sitten arvioimme myöskin, mikä, eh, mikä on sitten lopputulos, kun tarkastellaan myöskin tuontia ja vientiä. Ja tämä liittyy siis tähän tietopohjaan. Ehkä vielä, vieläpä pieni alaviite. Meillä on, kun katsotte tätä raporttia verkossa, niin siellä on paljon linkkejä, hyperlinkkejä, jotka vievät taustaraportteihin, jo, jo, jotka antavat tietoa siihen, mihin analyysi perustuu. Eli kun menette tähän, menette tähän raporttiin, niin sen takana on sitten se koko eh, tieto, johon se perustuu. <clears throat> Kiitos. Meillä on vielä kuusi puheenvuoroa. Eh, Margaret. Thank you very much and thank you for coming and being so clear. Kiitoksia siitä. Kiitoksia, että tulitte ja kiitoksia, että puhuitte näin selvästi näistä asioista. Emme ole oikein tottuneita siihen yleensä täällä, että on näin selkeitä viestejä. Ja näistä ympäristöasioista on keskusteltu vuosia ilman, että on ollut juurikaan mitään vaikutusta. Ja sitten mitä se vaikuttaa Green New Dealin komissiolta. Toivottavasti äh, näet teet jonkunnäköisiä mittauksia ja katsotaan, toimiiko tämä. Onko tämä sama tilanne, jossa komissio pyrkii korvaamaan tämä varovaisuusperiaatteen innovaatioperiaatteella, joka on kyllä vähän pelottavaa. Ja jos innovointi Jos on joku tapa, jolla tästä tehdään vaan älykkäämpää, vaikkapa sähköpyörät ja niin poispäin, niin se on ihan toisenlainen kehitys liikenteessä. Ja otetaanko huomioon, kuten sanoitte, että olemme nyt päässeet jonkunnäköiseen tehokkuusmaksimiin Haluaisin vain tietää, että nämä teidän kantanne, kun ne tulevat komission työhön mukaan, puhuitte eh, veden saastumisesta. Meillä on esimerkiksi Tanskassa kovat ongelma. Komissio ei sano mitään muuta kuin vaan sanoa, että no, teidän täytyy hoitaa homma. Siksi on niin helppo jatkaa tällä tavalla. Ja sitten puhutaan vaikka näistä hormonihäiritsijöistä – Nekin ovat olleet jumissa, varsinkin vuosikymmenen komissiossa. Ja tässä ollaan todella joutumassa vaikeuksia. Eh, Mr. González Casares. González Casares. Chair, thank you, director. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Puhun Espanjaa. Jos voisit mennä tähän pianokalvoon Siinä näemme, että mit, miten maalueiden suojelu eh, on siellä vihreänä ja sitten ja se on kaikista paras osa tästä, mutta minun tietääkseni en voi hyväksyä tätä vihreätä. Selitän miksi. Kuitenkin Natura 2000 verkoston alueilla, jotka tunnen, jotka usein on siirretty alueiden hallintaan jäsenvaltioissa. Siellä on rikkomusmenettelyjä, koska puuttuu täysin hallinta suunnitelmia neljä vuotta sen jälkeen, kun pitäisi olla jo perustettuna nämä hallintajärjestelmät. Ja aikaisemmin on voitu, ja minua huolestuttaa tässä tilanteessa se, että e, tässä on vihreä väriä sanotaan, että, että meillä on e, saavutettu tavoitteet tässä, mutta kuitenkin meillä on paljon alueita Natura-verkostossa, jossa ei ole noudatettu habitaattidirektiivin e, vaatimuksia – ja siellä on esimerkiksi sallittu herkillä natura-alueilla kaivostoimintaa. Ja jos ajatellaan metsiä ja sitä, että meillä ei ole eurooppalaista yhteistä metsäpolitiikkaa, me, me korvaamme vanhoja mets, metsiä metsoilla, jotka ovat teollisen tuotannon raaka-aineita – ja tämä pitäisi myöskin ottaa huomioon raportissa. For, <clears throat> sorry, for renew, Mr. Oitsik. Herra Oitsik. Thank you for the... Kiitos puheenjohtaja, kiitos mielenkiintoisesta esityksestä. Kiitokset kollegoille myös hyvistä kysymyksistä ja kommenteista. Mutta näytitte yhden kalvon, ja tämä tulee vähän, tässä tulee neuvostoajat mieleen, eli tämä smog-verho, savuverho. Ja meillä on ongelmia ilmanlaadun suhteen ja jäsenvaltiot puhuvat tästä, mutta siihen ei ole puututtu. Ja tähän liittyy kaksi tekijää. Ensinnäkin tietysti hiilen polttaminen muun muassa voimalaitoksissa ja sitten liikenne. Se, mitä pohdin, tässähän on puhuttu myös oikeudenmukaisesta siirtymästä, mutta se, mitä me emme kuule, niin nämä mm, rajat ovat oikeastaan ylhäisemmät kuin mitä VT on asettanut. Ja Euroopan unionhan pitäisi olla paras tässä kysymyksessä. Ja minkälainen tämä kaavio nyt sitten olisi, jos me pitäisimme kiinni VTO-standardeista tässä yhteydessä? Thank you. Uh, for the GUE, Mr. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia tästä, tästä raportista tänään. Minunkin joululukemista, niin sehän todellakin edistää meidän ymmärrystämme että globaalista ympäristötilanteesta, joka ei tunne rajoja. Ja kaikki parlamentissa me myönnämme, että meidän täytyy eh, alistua siihen, mitä tiede kertoo meille ja toimia sen mukaan. Ja tämä piano, eh, tämä ei saa soittaa piano, sillä ei saa soittaa rekviemiä. Se ei ole ympäristön eikä eh, planeetan eikä perhosten rekviem, vaan ihmisten. Me emme voi ampua pianistia tässä, koska olemme itse pianisti. Meillä, meillä on edessämme avaintoimia, joilla me voimme toteuttaa Green Dealin ja niin, että me voimme muuttaa nämä koskettimet vihreiksi eikä punaisiksi. Meidän täytyy johtaa maailmaa ilmasto-oikeudenmukaisuutta kohden. Kysymys, miten nyt hätätilan aikoina, mitä ajattelette siitä, että nämä tiedot olisivat vielä vielä paremmin ja tiheämmin kansalaisten ja kansalaistutkijoiden saataville kuin joka viides vuosi. Kristensen. Ja tak, tak. formand och det er på dansk. Kiitoksia puheenjohtaja, puhun tanskaa. Yes, øh, for mig kan og skal øh, intensiv landbrug gå hånd i hånd. Minulle tällainen intensiivinen maatalous on asia, joka täytyy kulkea käsikädessä biodiversiteetin kanssa. Se on tärkeää minusta. Ja meidän täytyy myös kyetä tuottamaan elintarvikkeita. Yhtäältä meillä on siis intensiivinen maatalous ja toisaalta biodiversiteetti, jotka täytyy saada toimimaan yhdessä. Meillä on viisi tekijää uudessa YMPssä, jotka täytyy ottaa huomioon tässä uudessa vihreässä sopimuksessa. Me tarvitsemme elintarviketurvallisuutta siinä maailmassa, jossa me elämme. Eh, Eleonora Evi, non inscrit. Sì, grazie. Eh, I'll speak in Italian. Um, io vorrei farle due domande. La prima... Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen koskee maaperää. Raportissanne olosuhteita. ne eivät ole parantuneet, ne, eivät, ne ovat pikemminkin huonontuneet 10-15 vuoden aikana. Meillä ei ole kuitenkaan asiaa koskevaa eurooppalaista direktiiviä, eikä myöskään eurooppalaisia tavoitteita. Jos ajattelemme Euroopan komission biodiversiteettistrategiaa, voisitteko siinä yhteydessä esittää jonkinlaista tavoitetta, neutraalisuustavoitetta vuoteen 2030. No sitten jätteiden poltto. Äskettäinen italialainen tutkimus, joka toteutettiin ympäristölääkärien toimesta 300 miljoonaa tonnia jätettä poltetaan vuosittain. 9,9 miljoonaa tonnia eh, on tämä kokonaismäärä. Haluaisin kuulla, mitä ajattelette – siitä, että jotkut lobbarit painostavat, että tulisi rakentaa lisää jätteiden polttolaitoksia. Mielestäni tämä käytäntö on täysin vanhentunut, eikö ole? speaker, Grace O'Sullivan. Thank you very much, Chair. Um, and thank... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Rystä Brynix tästä esityksestä. Tämä kertomus on äärimmäisen tärkeä meille, jotka teemme politiikkaa. Kysymykseni teille EAN täytäntöpanevan johtajana on se, että tällä hetkellä monivuotinen rahoituskehy asettaa EAN sellaiseksi virastoksi, jonka budjetti on vakaa. Olisiko, jos sen budjettia vähennetään 14 prosentilla. Millä tavalla se vaikuttaisi sen toimintaan, jotta se voisi tarjota tällaista äärimmäisen tärkeää tietoa meille? And, uh, maybe uh, I will put my... Ehkäpä itsekin nyt esitän kysymyksen puheenjohtajan etuoikeudella. Palaan tähän kalvoon, jossa puhutaan näistä hiilidioksidipäästövähennyksestä. Ja niin siis edellinen, onko näihin tavoitteisiin kaikkiin liitetty analyysi? Franz Timmermans tulee tänne kohta, mutta me tiedämme, että e, vaikutusarviointi on seuraava vaihe. Mikä on ympäristöviraston rooli tässä – vaikutusarvioinnissa ja miten se liittyy näihin tässä kalvolla esitettyihin lukuihin? Kiitos kaikista kysymyksistä. Yritän vastata niihin lyhyesti. Monissa kysymyksissä viitattiin vihreän kehityksen ohjelmaan, mitä sen otsikoihin tulen ja se, mitä me tiedämme siitä tähän mennessä poliittisesta näkökulmasta, niin se ei ole koskaan ollut niin yhdenmukainen analyysien kanssa, joita virastot, kuten me ja tutkijat ovat tehneet. Se on tosiasia. Tällaista yhteyttä ei ole tällä tasolla koskaan aikaisemmin ollut. Ja olemmeko liittyneet tähän prosessiin? Kyllä, koska me teemme ympäristöpääosaston kanssa yhteistyötä myös ilmastopääosaston ja me olemme olleet myös yhteydessä Franz Timmermansin kabinettiin. Me teemme Muuvin kanssa yhteyttä energiapääosaston. Kyllä, meidän tietomme liittyy näihin ehdotuksiin ja ennen kaikkea seuranta MRV, niin se on todellakin välttämätöntä. Että vastaus tähän kuuluu kyllä. Kun komission puheenjohtaja sanoi, että mittaukset ovat tässä yhdessä tärkeitä, niin vihreän kehityksen ohjelma vaatii varmasti tietysti omia mittauksia ja seurantaa, ja me voimme olla tässä tärkeässä roolissa, koska sehän on meidän ydintehtävämme. Ja sitten suojellut alueet, herra Gonzales, te esitte tämän kysymyksen. Kyllä, me olemme tehneet raportin liittyen tähän, ja sehän oli kriittinen osa myös direktiiviä mitä suojeltuihin alueihin tulee, niin siellä luonnon tila on parempi, mutta siellä kuitenkin sitten on huonoa hallintoa, ei ole hallintosuunnitelmia ja luonnon tila olisi vielä parempi, jos tämäkin olisi hoidettu. Usein ei ole riittävästi varoja ja riittävästi henkilöstöä. Ja tässä palaan maankäyttöön ympäristöön ja mm, metsätalouteen ja siihen liittyviin kysymyksiin. Ja me emme voita eh, biodiversiteettitaistoa eh, Euroopassa sillä, että me No siis me suojelemme kyllä alueita eh, hyvin, mutta se ei tule yksin olemaan ratkaisemaan tätä ongelmaa. Ja yli puolet Euroopan alueesta on Mm, meriympäristöä ja siellä me emme vielä ole päässeet lähellekään tavoitteita, mitä neljä kilometreihin tulee. Ja tämä on asia, jota täytyy sitten tarkkailla, koska sen hallinnointi on vielä monimuotoisempaa, koska se on mm, nestemäisempi ympäristö suojella. Eli tämän verran tähän kysymykseen liittyen. No sitten tämä oikeudenmukainen siirtymä, SMOG-kysymys. Näytin tämän kuvan. Meillä on myös raportti, jossa tarkastellaan muun muassa suurempia kaupunkeja. Siinä puhutaan kaupunkien segmentoinnista. Se liittyy muun muassa sosiaalitalouteen. Ja sanoisin, että jos Eurooppa haluaa investoida tähän oikeudenmukaiseen siirtymään, niin meidän täytyy tarkkailla sitä. Ja mitä lukuihin tulee, ne ovat hyviä muun mm. muassa ympäristönäkökulmasta, mutta tässä tarvittaisiin joku, joka kokaisi nämä tiedot ja seuraisi sitten tilannetta. Eurostat voisi hoitaa tämän tai mekin voisimme sen tehdä, jos me saamme mandaatin sille. Ja sitten ehkä saataisiin lainsäädäntöä aikaiseksi. Me voisimme ehkä olla yllättyneitä oppia tässä USAlta, koska siellä on lainsäädäntö ollut voimassa jo noin 20 vuotta suunnilleen, kaksi vuosikymmentä suunnilleen, ja vuosittain saadaan raportti, joka koskee ympäristöoikeudenmukaisuutta. Mm, me voisimme saada ehkä aikaisin samantyyppisen mekanismin ja olisi selkeyttä sen suhteen, mitä seurauksia sillä oli ja mitkä ovat ne alueet, jotka ovat tärkeitä tässä yhteydessä ja sitten ne elementit myös, jotka te nostitte esille. Sitten WHO-standardit. Meillä oli Bratislavassa foorumi muutama viikko sitten ja meillä on myös web-sivut, jossa puhutaan ilmanlaatuindekseistä. Siellä voi klikata kaikkia eurooppalaisia kaupunkeja, joissa on yli 25 000 asukasta ja siellä saa sitten ilmanlaadun. Sillä hetkellä sitä voi verrata muihin kaupunkiin ja sitä voi myös verrata sitten WHO-standardeihin. Ja jos me käyttäisimme niitä Euroopassa, me näkisimme, että ennenaikaiset kuolemat äh, vähenisivät yhdellä kolmanneksella ja se olisi noin 140 000 äh, henkilöä, jotka eivät sitten ennenaikaisesti kuolisi äh, juuri huonon ilmanlaadun seurauksena. Ja me otamme tämän mukaan myös viimeisimmässä ilmanlaaturaportissamme. No sitten tähän pienokoskettimiin liittyen, me olemme pienesti ja kyllä olen samaa mieltä tämä on suuntaus, mutta jos me toimeenpanemme vihreän kehityksen ohjelman ja jos useammat kaupungit tekivät, mitä finalistit tässä vihreä pääkaupunkilpailussa tekivät, niin ja jos me toimeenpanisimme politiikkojamme paremmin, eikä meillä olisi tätä toimeenpanokuilua, niin varmasti me voisimme muotoilla tulevaisuuttamme eri tavalla ja silloin sitten värit myös tässä muuttuisivat mutta me tässä vähän jatkamme äh, toimintatapoja niin kuin ennenkin, mutta planeetta me sanoo jotain muuta. Me emme voi toimia enää niin kuin tähän asti ja me täytyy muotoilla tulevaisuutemme eri tavalla. Olen samaa mieltä. No saavatko kansalaiset tietoa äh, käsiinsä meidän kauttamme? Kyllä, totta kai. Meillä tietoa niille, jotka käyttävät moderneja IT-työkaluja. Ja meillä oli yli, yli 320 miljoonaa klikkausta, joten tässä on kyllä toinenkin tapa kommunikoida kansalaisille näistä kysymyksistä. Ja me visualisoimme näitä myös enemmän Kopernikuksen, Kopernikuksen kautta muun muassa – sitä kautta saadaan hyvin visuaalista tietoa kansalaisille välitettyä. Olen samaa mieltä, että jos meillä on elintarvikejärjestelmä, tietysti maanviljely liittyy siihen osittain, mutta toki myös kalastus, niin sen täytyy täyttää tiettyjä tavoitteita, terveellinen ruoka, turvallinen se, ja myös ruoka, joka ei sitten aseta paineita Euroopan ulkopuolella, esimerkiksi niin kuin tämä soijaketju. Sen täytyisi johtaa myös terveelliseen ympäristöön meille itsellemme ja siitä näkökulmasta, missä tuotetaan ruokaa. Yksi elementeistä, mitä tarkastella, on miten uudistetaan maata teknologian avulla. Tässä on hyvin paljon innovaatiota tällä alalla. Tietysti on myös konservatiivisimpia tapoja toivia, mutta me voimme kuitenkin muuttaa tätä sektoria ja tavoitteidemme avulla, jos me annamme oikeat impulssit. Ja tämä on tämä Farm to Fork-strategiamme. ja maahan kohdistuu paineita. Tämä liittyy biodiversiteettiin, maan anastus liittyy myös tähän. Tässä puhutaan 7 prosentista, mutta tämä ei ole mm, ollenkaan yleisten tavoitteiden mukana. Sitten maan uudelleen käyttöönotto. Nämä ovat kaikki tärkeitä kysymyksiä, jotka tällä hetkellä ovat pöydällä poliittisissa keskusteluissa. No sitten tämä nettoneutraalisuus. Uskoakseni me tarvitsemme vahvempia verkkojärjestelmiä tässä yhteydessä. Näin kerran Tarran USAssa, kun asuin siellä aikoinaan, ja siinä sanottiin, että maatamme ei pitäisi kohdella kuin likaa. Ja siinä on oikeastaan koko ydinkysymys. No, budjettimme se on nominaalisesti vakaa. Mm, tietysti meillä on inflaatio, mikä pitää ottaa huomioon, mutta komission ehdotuksessa ja siinä on deflaati otettu huomioon, se tulee olemaan miinus 14 prosenttia. Jos tässä lasketaan henkilöstä mukaan, no tietysti on kiinteitä kuluja, kiinteistöt muun muassa, niin kaiken kaikkiaan puhutaan henkilöstöleikkauksista, jotka ovat noin 25 prosentin luokkaa. Ja ne eivät ole lainkaan odotusten mukaisia, kun me yritämme tukea vihreän kehityksen ohjelmaa. Toki me voimme tukea vihreän kehityksen ohjelmaa analyysien ja valvonnan avulla ja toivon, että budjetti saataisiin poliittisten tavoitteiden mukaisesti. Tätä niin mehän olemme aika pieni virasto. Meitä on 210 työntekijää ja meillä on hyvin pieni budjetti. Minä olen realisti, me emme nyt halua satoja uusia virkoja, mutta kuitenkin me, meidän pitäisi pystyä vahvistamaan kapasiteetteja, jotta me voimme sitten pitää kiinni lupauksista, joita on tehty muun muassa neuvostossa, muun komissiosta tai täällä parlamentissa. No sitten puheenjohtajan kysymys. Onko meillä tietoa siitä, mitä tämä tarkoittaisi makrotalouden näkökulmasta ja sektoriaalista näkökulmasta? Eli miinus 45, miinus 50, miinus 55. Osittain meillä on nämä tiedot esimerkiksi energiasektorilla. Me olemme tutkineet muun muassa investointitarpeita – ja sitten myös liikkuvuussektorilla. Mutta investoita tarvittaisiin kaiken kaikkiaan enemmän Euroopan tasolla. Uskon, että siihen pystytään, jos me saamme tarvittavat tiedot ja saamme kerättyä ne. Ne on jo olemassa ja me olemme valmiita tekemään yhteistyötä niiden kanssa, jotka tekevät vaikutusten arviointia. Mutta siis vihreän kehityksen ohjelma ja sitten sosiotaloudelliset vaikutukset, niin tässä voitaisiin lähes virtuaalisesti linkittää eri tekijät Euroopassa, jotka sitten keräisivät näitä tietoja ja seuraisivat näitä kysymyksiä. Kiitos. Thank you very much. So... <clears throat> Kiitos paljon. Nyt kahden minuutin johtopäätökset. Jena, professori Jenard Neid, joka on EPn eh, e e- edustaja. Olen eh, ympäristöviraston edustaja johtokunnassa Työskentelen Lundin yliopistossa Ruotsissa professorina. Työ, jota tämän, täällä on tänään esitelty, on erittäin merkittävä. Se voimistaa Euroopan kykyä toimia Green Dealin suuntaisesti. Se, se, se tarjoaa pohjaa, tietopohjaa, pohdintapohjaa ja se ohja, voi ohjata päätöksentekoa. Ja te, teillä on myöskin verkostot kautta EUn e, e jäsenvaltioiden. E, tämä ympäristövirastohan on hyvin pieni, niin kuin sanoit jo aikaisemmin. Ja on paljon asioita, joita haluaisimme teidän tutkivan te otatte kaiken aikaa esiin uusia asioita, esimerkiksi ruoka ja kestävä rahoitus ja maatalous, jotka mainitsitte tänään. Ja, ja parhaillaan on kehitteillä uusi strategia vuoteen 2030 asti. Ja on paljon asioita, joita teidän pitäisi tehdä tulevaisuudessa. Ja minä haluaisin lisätä tähän toivomuslistaan vielä yhden asian. Nimittäin työ, jonka, jota tänään esittelette täällä, on hyvin tärkeä. Minä haluaisin joka vuosi nähdä lyhyemmän version eh, tästä ja että tulisitte aina tänne kertomaan, mikä olisi tärkeää tulevaisuudessa. Maybe, one, uh, last, uh, Ehkäpä vielä yksi lyhyt vastaus. Me, mehän, me teemme vuotuisen indikaattorikertomuksen, jonka olen esitellyt parlamentissa. Se ei ole sama kuin se keskustelu nykyisin käy, käydään, eli miten, miten kestävän kehityksen tavoitteet ja, ja kahdeksas eh, toimintaohjelma ja Green Deal tavoitetaan. Meidän, meidän pitäisi toimia tehokkaasti ei, eikä haaskata niin, että meillä olisi vain yksi eh, indikaattori, eh, indikaattoristo, jotta, jossa, jossa, jossa olisi Eh, jo, ja jonka, joiden pohjalta me voisimme muiden virastojen kanssa saada aikaan integroidin lähestymistavan. Me saamme pyyntöjä. Esimerkiksi silloin, kun teillä on budjettikeskustelu täällä parlamentissa vuosittain, eh, te näette listan. Niin, ja haluaisin kiittää parlamenttia sen tuesta erityisesti tämän valiokunnan tuesta 2020 äh, talousarvion osalta, jossa virastolle lisätään resursseja. Se on meille tärkeää, koska me olemme menettäneet aika paljon työntekijöitä vuosien mittaan, koska leikkaukset ovat kohdistuneet meihin ja olen kiitollinen siitä, että parlamentissa on sitouduttu tällä tavoin viraston Okay. We are going to resume, uh, and we are privileged to have. No niin, meillä on täällä kunnia eh, vastaanottaa johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans kokoukseemme vain muutama päivä sen jälkeen, kun täysistunnossa on esitelty vihreän kehityksen ohjelma Green Deal. Tämä on hyvin mielenkiintoinen tilaisuus valiokunnan jäsenille sukeltaa otsikkojen alle asioiden, joita käsiteltiin vain ohuelti täysisunnossa. Ja meillä on nyt herra Timmermansin alustus. Sen jälkeen annetaan puheenvuoro koordinaattoreille kaksi minuuttia eh, kukin. Ja sen jälkeen meillä on jo puhujalista valmiina sen jälkeiselle puheenvuorolle. Ensinnä 10-15 minuuttia herra Timmermansille. Um, I'm surprised to see Bas and all the other... Kiitoksia. Yllättävää nähdä Bas ja muut Madridin valtuuskunnan jäsenet täällä. Ajattelin, että tapaan teidät täällä vasta, mutta olette nyt jo tulleet aikaisemmin paikalle. Keskustelemme asiasta myös huomenna sitten. Mutta se mitä nyt voin sanoa Madridista on, että kyllä maailma kääntää katseensa meidän puoleemme. Vihreä sopimus, Euroopan vihreä sopimus, kaikki on ollut todella mielenkiintoista muille Madridista. Minulta pyydettiin kerta toisensa jälkeen selvittämään, mistä siinä on kysymys. Ja koska tässä vaiheessa puuttuu täysin Amerikan johtajuus ja meillä on tällainen puolittainen epävarmuus sen suhteen, haluaako Kiina johtaa tätä kehitystä vai ei, niin Euroopan rooli on yhä tärkeämpi ilmastokysymyksissä ja vihreä sopimus voi olla hyvä väline, jonka avulla voidaan osoittaa, että olemme valmiita tämän vastuun kantamaan ja että meillä on jotain tarjottavaa muulle maailmalle. Koko taloutemme ja koko yhteiskuntamme edellisen teollisen vallankumouksen jälkeen – pohjautuu fossiilisiin polttoaineisiin ja hiiliin. Se, mitä meidän täytyy tehdä, on säilyttää korkea vaurastumistaso, talouskasvu, ihmisten hyvinvointi parempana kuin tänä päivänä. Mutta ei vain hiileen pohjautuneen. Eli se on ihan perustavanlaatuinen muutos sen suhteen, millä tavalla yhteiskuntaa rakennetaan. Vihreä sopimus on eurooppalainen pyrkimys tehdä tästä sellainen muutos, joka tarvitaan, kun halutaan siirtyä hiilipohjaisesta taloudesta sellaisen talouteen, jossa hiili enää ei ole uhka planeetan elinkelpoisuudelle ihmisille. Eli tämä on minun mielestäni tämän vihreän sopimuksen ydin. Ja siksi se on myös yksi niistä kaikkein pakottavimmista ja kaikkein vaikuttavimmista hankkeista, joita Euroopan unioni on koskaan käynnistänyt. En tiedä mitään muuta sellaista. Ehkä sitä voidaan verrata esimerkiksi kylmän sodan jälkeiseen eheytymiseen tai sisämarkkinoihin. Se on ehkä liian pieni asia verrattuna tähän. Minä uskon, että tämä, tässä on kysymys vähän kuin siitä, että muutetaan uudelleen käyntiin se, millä tavalla me elämme. Tämä teemme myös siitä syystä, että nuori sukupolvemme ja näen, että sen edustajakin on täällä paikalla. Nuori sukupolvi pyytää tätä meiltä. Ja meillä on nimenomaan vauhti päällä juuri nuorten vuoksi. Sillä vaan äskettäin huomasin, juuri äskettäin huomasin sen, että myös ilmastoskeptikot ja denialistit, heilläkin on lapsia ja nämä lapsetkin puhuvat vanhemmilleen. Ja minusta tämä on kaikkein voimakkain kansanliike tällä hetkellä maailmassa. Se, että Time Magazine nimitti 16-vuotiaan aktivistin vuoden henkilöksi osoittaa, miten tärkeä tuo sukupolvi on. Meidän täytyy toimia heidän edustajinaan toisella tasolla, toisessa asemassa. Ja se on meidän roolimme. Teidän, on, teidän valiokuntanne on tärkeässä asemassa. Kun katsotaan, mitä nämä suuret muutokset ovat, joita tarvitaan, niin meidän vastuumme sitten on tehdä tästä lainsäädäntöä ja politiikkaa. Ja toivottavasti voimme seuraavan viiden vuoden ajan kääntää tämän suuren öljytankkerin suuntaa. Ja jos me onnistumme kurssimuutoksessa, niin siinä tapauksessa sitten sitä piirretään eteenpäin niin, että se johtaa eurooppalaiseen hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Minä uskon tähän voimakkaasti, mutta tiedän myös, että tästä tulee äärimmäisen monimutkaista. Mitkä nyt sitten ovat ne periaatteet, joita vihreästä sopimuksesta löytyvät? Ensinnäkin me haluamme, että kaikki pohjautuu näyttöön. Ja olemme luonnostelleet tätä pitkään. Ja kun me ryhdymme lainsäädäntöä luonnostelemaan, niin varsinkin se kokemus, joka minulla on ollut tämän perinteisen strategian pohjalta, osoittaa, että jos on valmistauduttu paremmin, jos on tarkistettu moneen kertaan se, että onko tämä kaikki toteutettavissa, niin silloin lainsäädäntöprosessi voi olla todella nopea. Kahdeksan kuukautta varmasti ollut maailmanennätys. Var- toivon, että voimme keksiä tapoja saada standardoituja vaikutusanalyysejä tällä alalla tavalla, joka auttaisi rinnakkaislainsäätäjiä toimimaan paremmalla tavalla. Ensi kesänä meillä on kattava arvio siitä, mikä on paras tie kohti ilmastoneutraaliutta vuonna 2050 mennessä, jotta voidaan päästä vähintään 50 prosentin vähennykseen vuoden 2030 mennessä. Kesän mennessä. Miksi kesän mennessä? Siitä syystä, että haluan valmistautua Glasgowhun, sillä nyt kokous Glasgowssa on yhä tärkeämpi. Eli jos näin tehdään, nähdään mitkä eri taloutemme osat, liikenne, energia, rakentaminen, johtaa siihen, että tähän tavoitteeseen päästään. Tämän arvion jälkeen tarkistamme kaiken uuden lainsäädännömme ja tavoitteena on saada kokonaispaketti aikaiseksi vuonna 2021 kesäkuuhun mennessä. Toiseksi sitten laaja soveltamisala, siinä on kysymys ilmastosta, mutta aivan yhtä paljon ympäristöstä, luonnosta, se on ainoa tapa, jolla voimme saada jotain aikaiseksi. Meillä on vain yksi ekojärjestelmä, jonka puitteissa elämme. Ja luonnon monimuotoisuus sen takaa ja päinvastoin. Siitä syystä tässä sopimuksessa on kysymys luonnon monimuotoisuudesta. Todellinen vaara siitä, että menetetään yli miljoona eri lajia. Tarvitsemme myrkyttävän ympäristöön puhtaat elintarvikkeet, puhdasta tuotantoa kestävän maatalouden ja metsähoidon avulla. Puhdasta, ja terveitä kaupunkeja, jossa on enemmän puita, jotka sitovat hiiltä, jotta, jotka tarjoavat monimuotoisuutta, jotka puhdistavat sitä ilmata hengitämme. Keskustelin äsken puolalaisen yleisön kanssa, jossa sanottiin, että voidaanko tässä onnistua. Poliittinen puoli sanoi, että tämä on liian vaikea meille. Ihmiset sanovat, että meidän täytyy kuitenkin tehdä, sillä me tukahdutamme me emmekä voi hyväksyä tätä enää. Eli meidän täytyy saadaan aikaiseksi oikea vauhti, jos tämä hoidetaan oikein. Tarvitsemme teollisuuden tähän, tarvitsemme teollisuusstrategian. Tämä on parhain tulevaisuuteen suuntautunut kasvustrategia, jota voidaan kuvitella. Neljänneksi tähän tarvitaan rahaa. Uudet tavoitteet luovat noin 260 miljardin euron vuosittaisen investointitavoitteen seuraavalle kymmenelle vuodelle. Aika paljon rahaa. Kolme triljoonaa suurin piirtein. Aiomme tämän täyttää omalla budjetillamme, jäsenvaltioiden julkisten kulun avulla ja varsinkin uusien yksityisten investointien avulla. Kaikkeen täytyy pyrkyä, sillä se, että emme toimi mitään, niin se, se vasta maksaakin ihan valtavasti. Ja ehkä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että Teollisuus ja pankit näyttävät menevän paljon kovempaa eteenpäin kuin politiikkaa. Näin ei pitäisi antaa tapahtua. Meidän pitäisi olla etukärjessä eikä antaa teollisuuden tai pankkien johtaa toimintaamme. Ja siitä syystä otamme tämän oikeudenmukaisen siirtymämekanismin käyttöön oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon sen keskiössä. Kysymys ei ole siirtymän rahoittaminen, joka tulisi tuolta rahoittaa tuolta rahastosta, vaan siltä tulisi varmistaa se, että tämä rahoitus tehdään oikeudenmukaisella tavalla, niin että se auttaa niitä alueita, joiden haasteet ovat suurempia kuin muiden. Sillä tavalla voidaan luoda oikeudenmukainen siirtymä. 100 miljardia euroa voidaan ehkä saada aikaiseksi mutta tulee myös keskittyä tekniseen apuun, valtionapuun, vihreisiin joukkovelkakirjalainoihin. Nämä kaikki voivat olla osa oikeudenmukaista siirtymämekanismia. Viides mekanismi on ilmastopaketti. Kysymys on ihmisistä ja siitä syystä tämän tulisi olla ihmisten tekemä vihreä sopimus. Hallintotapa muuttuu nyt juuri. Me tarvitsemme paljon enemmän kaikkia sidosryhmiä mukaan suoraan toimintaan. Yhteisöt, akateeminen maailma, työmarkkinaosapuolet ja kaikki muut, ne tulee ottaa mukaan tähän keskusteluun, kun pyrimme menemään eteenpäin ja saamaan aikaiseksi päätöksiä. Eli ilmastopaketit täytyy saada aikaiseksi. Ja siinä suhteessa tarvitsen neuvoja myös teiltä sen suhteen, miten voimme parhaalla tavalla sen hoitaa. Jos tämä onnistuu, niin tulee ihan mahtava matka. Jos se menee pieleen, niin tämä on se seuraava Lissabonin strategia ja kaikki naureskelevat meille ja pilkkaavat meitä. Minä näen tämän mahdollisuutena Euroopalle aloittaa alusta ja tälle valiokunnalle johtaa parlamenttia ja johtaa lainsäädäntöprosessia niin, että me teemme asiat oikein. Ja viiden vuoden kuluttua tämä hanke on hanke, joka menee eteenpäin eikä enää käänny ympäri ja vie meidät vuoteen 2050. Kiitoksia. So, thank you. So we start... Kiitoksia. Aloitamme ensimmäisen kysymyskierroksen. Ensinnä eh, koordinaattorit ja Peter Liise EPP. Vice President. Kiitos <clears throat> johtava varapuheenjohtaja ja Onnittelut vihreän kehityksen ohjelmasta teille ja Ursula von der Leyenille ja koko komissiolle. EPP tukee koko ehdotusta ja kaikkia yksityiskohtia, myös oikeudenmukaista siirtymää. Se, että teillä on teollisuusstrategia – ja myös se, että painotetaan vaikutuksen arviointia, eli mitkä ovat seuraukset ennen kuin siirrytään konkreettiseen lainsäädäntöön. Yritän tässä rakentaa sillan Madridista vihreän kehityksen ohjelmaan. No, lopputulos oli pettymys. No tietysti me olemme sanoneet, että on parempi, että ei ole tulosta kuin että on huono tulos, mutta se nyt oli tilanne kahden keskisissä tapaamisissa. Minulla on sellainen tunne, että muut suuret taloudet ovat valinta tekemään yhteistyötä Euroopan kanssa ja siksi minä haluaisinkin keskittyä tähän osaan vihreän kehityksen ohjelmassa. Eli pitäisi käyttää kaikki mahdolliset välineet, jotta takaamme sen, että me emme toimi yksin. Sitten metsät on toinen aihe toivotan tervetulleeksi sen, että metsät on mainittu, mutta kun puhutaan konkreettisista toimista, niin te mainitsitte kaksi miljardia puuta, jotka pitäisi istuttaa, mutta mistä nämä rahat tulevat? Tuleeko se YMPstä, komissio, ehdotti toisen pilarin leikkaamista. Se on ainoa tapa, millä voitaisiin rahoittaa tämä puiden istutus ja kestävä metsänhoito. Ja kolmanneksi ähm, hiilen hinta pitäisi äh, säännellä. Me tarvitsemme tämmöisen politiikkasekoituksen, niin kuin sanotte kuulemistilaisuudessa. Tämä pitäisi olla myös markkinapohjainen. Jutta Guttelund for äh, Guttelund, SD. Thank you, Vice President uh, Timmermans. Kiitoksia varapuheenjohtaja Timmermans. Oli erittäin mielenkiintoista, kuten tavallistakin, kuulla teitä. Viime viikon jälkeen, kun julkistettiin Green Deal ja COP25 eh, keskustelujen jälkeen myöskin tunsin suurta ylpeyttä siitä, että olen tämän parlamentin jäsen, koska tämä oli suurempaa kuin olin odottanut ja odotukseni olivat jo valmiiksi korkealla. Tämä on todellakin teille asia, joka teidän kannattaa muistaa. Ja todella keskustelussa, niin kuin sanoitte, meillä on nuoria ympäri maailman, jotka odottavat, että me saamme jotain aikaan. Ja haluaisin myöskin, niin nuori, niin nuori sukupolvi on joskus vähän vaativaa, mutta eh, Green Deal onnistuu vain, jos meillä on ihmiset kansamme ja toimimme ihmisten eh, hyväksi ja heidän kanssaan. Olen SD-ryhmän koordinaattori. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että niin selvästi puhuitte eh, oikeudenmukaisesta siirtymästä, joka on olennaisen tärkeä. Meillä on aina kysymysmerkkejä tietenkin ja työskentelemme tulevina vuosina aktiivisesti tämän asian parissa on hyvin selvää, mitä, mitä tämä parlamentti ajatteli maantieliikenteestä ja olisi hyvin mielenkiintoista, mitä, on hyvin mielenkiintoista, mitä saatte tässä aikaan. Ja sitten meriliikenne. Voidaanko 2021, saammeko EDSn e tarkistuksen yhteydessä päästökauppajärjestelmän yhdistyksen yhteydessä myöskin meriliikenteen siihen mukaan. Entäpä sitten että se, että puhutte päivit 2030 tavoitteen päivityksestä ja myöskin olisi tärkeää myöskin, jos katsotte näistä, näisten ilmaisten päästöjen päästöluvista ja myöskin nolla saaste strategia – Tuleeko Envi-pääosasto johtamaan työtä tässä? Tämä olisi hyvin tärkeää. Se olisi arvokasta, se merkitsisi nimenomaan sitä, että tässä painotus on nimenomaan ympäristöllä. Maailmassa on meneillään niin paljon asioita eh, sukupuutto tilanteessa ja me tarvitsemme myöskin eh, kemikaalipolitiikan, joka on vahva. Thank you, Chair. First of all, I think we have to make... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin meidän pitäisi nyt ehkä sopia teidän tittelistä uudestaan, koska siihen menee puolet puheajasta. Ehkä sopitaan, sovitaan, että se on tästä lähtien vain Frans. No niin, toiseksi te, no, se mitä sanoit tietysti, sen voi ymmärtää monella tavalla, mutta meidän täytyy nyt päättää aikataulusta. Ensinnäkin mm, EU-Kiina-huippukokous lähestyy. Jos me otamme tämän haasteen vakavasti, niin meidän täytyy saada tuloksia aikaiseksi ennen tätä huippukokousta, joten me tarvitsemme aikataulun. Sitten ilmastolainsäädön rakenne, onko se puite, minkä tyyppinen ja mikä on sen suhde vuosien 2020-2030 hallintorakenteisiin. Ja me täytyy katsoa, ovatko nämä rakenteet samantyyppisiä. Ja kun me tunnemme rakenteet ja tiedämme, minkälaisiksi te olette ne ajatelleet ilmastolainsäädännössä, niin sitten me voimme sopia siitä, miten nämä uudet luvut, miinus 55, sopivat sitten näihin rakenteisiin. Ja voidaanko näitä rakenteita sitten parantaa matkan varrella Glasgown jälkeen. niin mm, voit kutsua minua Nilsiksi, niin jos voisit antaa minulle nämä luvut, niin olisin oikein tyytyväinen. Kiitos. Thank you, Mr. Chair, and thank you first. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia. Ensimmäinen johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans. Meiltä alankolaisilta nämä tittelit sujuvat nimittäin. Ensinnäkin haluaisin kiittää tästä uudesta vihreästä sopimuksesta, koska tämä nyt todellakin asettaa meidän kokonaisen siirtymisen uuteen talouteen ihan keskiöön. Ja se on mielestäni tärkeää. Tässä suhteessa, jos luette tätä asiakirjaa ja luette analyysiä ja näitä aiheita ja niitä identifioimista, niin minusta tämä on niin kuin vihreä manifesti. Ja näin ollen meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla kaikkea täytäntöön pannaan ja miten näitä strategioita seurataan. Meillähän on kaikenlaista politiikkaa tässä suhteessa, mutta sitten tietysti syntyy, kir- syntyy erilaisia kysymyksiä ja esitän niistä kaksi teille. Ensinnäkin biodiversiteetti. On ihan oikein sanoa, että biodiversiteetti on yksi näistä suurista uhistamme. Jos katsotaan biodiversiteettilainsäädäntöä, niin ne ovat edelleen käynnissä, eikä me ole missään lähelläkään niitä meidän tavoitteitamme. Osa ratkaisua on ehkä se, että lisätään näitä suojeltuja alueita, mutta tiedämme, että paineet, jotka kohdistuvat näihin suojeltuihin alueihin, ovat kaikkein suurimmat ongelmat, eivät niinkään nämä suojellut alueet. Ja sitten yksi näistä tärkeistä asioista on maatalous ja meillä on tärkeä ja iso potentiaali muuttaa sitä. Mutta YMPR-uudistus tulee, joka tuo voimaan ensi vuonna, on taas sitten olemassa seitsemän vuotta ja vuodesta 2020 eteenpäin. Komissio esittää toimenpiteitä, joiden avulla voidaan äh, tarkastella biodiversiteettilainsäädäntöä, joka on maatalous, joka jo on vuosi aiemmin päätetty seitsemän vuoden ajalle. Eli vähän niin kuin hankala ikään kuin tällainen tehtävä ratkaistava, rat, rat, ratkaistava kaksi. Sillä miten me teemme YMP-uudistuksen kanssa, jos se lukitaan seitsemäksi vuodeksi ja sen jälkeen, sen jälkeen sitten hoidamme näitä biodiversiteettilainsäädäntöjä. Sama koskee kauppaa. Vihreässä sopimuksessa mainitsette aivan oikeutetusti, että meillä voi olla suuri vaikutus kauppapolitiikkaan. Ja aivan oikein sanotte, että olette kovin ylpeä siitä, että nyt meillä on sitovia vaatimuksia Pariisin sopimukseen, mutta myös tiedämme, jos katsottiin Madridin ensi viime viikolla niin maa, joka allekirjoittaa Pariisin, mutta toimii toisin ja puhun nyt Brasiliasta, niin meillä on kuitenkin sen kanssa kauppasopimus Merkosurin kautta, koska kestävyysluku ei ole ollenkaan sitova. Eli milloin nyt sitten komissio on todella varmistettava siitä, että ei tässä nyt vaan allekirjoitella Pariisin sopimusta, vaan että todellakin tuo luku, joka koskee sitovuutta, on, kestävyyttä on sitova. Nämä ovat niitä kysymyksiä, joissa voidaan osoittaa, että vihreä sopimus todellakin muuttaa jotain. Kiitos. Eh, Hakkarainen ID-ryhmästä. Arvoisa herra Timmermans, en väitä, että ilmasto ei olisi muuttunut. Olen sen tuolla pohjoisessa kyllä nähnyt hyvin selvästi viimeisen 30 vuoden aikana, mutta epäkohtiin täytyy myös puuttua tässä vouhutuksessa. Erityisesti viherpuolueiden ohjelmiin kuuluu höyrypäisiä tavoitteita – joilla ei ole tosielämän kanssa minkäänlaista tekemistä. tämä vihreä houre käy oman kotimaani suomen metsien käytön kimppuun. monissa maissa on se tilanne että käki joutuu etsimään puuta jossa kukkuisi. suomessa niin ei tarvitse. siispä eu pysyy, pitäköön näppinsä erossa suomen metsätaloudesta. puolitoista astetta celsiusta on se pyhä lukema, jota koko maailman ilmastohysteerikot kadakulauman lailla toistavat. Aurinko, joka ei tiedä tästä hokemisesta, saattaa vielä aiheuttaa yllätyksen ja ihan to, aivan toiseen suuntaan. Tuntuu kuin ilmestyskirjan peto jo häälyisi taivaan rannalla, kun ilmastopelon lietsojat julistavat maailmanloppuaan melkeinpä joka viikko. Ylimitoitetut ilmastotavoitteet aiheuttavat varmasti verotuksen rajua kiristymistä. Mitä EU vastaa köyhälle kansalaiselle, kun bensalitran hinta on kolme neljä euroa? Entäpä sähköautoihin siirtyminen laajasti, lyhyellä tai millään aikataululla? Onko se EUn mielestä realismia? Minusta se on utopiaa sähköautojen co kokonaispäästöt ovat suuremmat kuin nykydieseleiden kun katsotaan koko elinkaari. miksi pariisin ilmastosopimus antoi kiinalle vapaat kädet saastuttamisen suhteen jonka seurauksena meidän nyt pitäisi kuristaa itseämme? aikooko eu puuttua tähän? kaikilla aikakausilla on omat hulluutensa meillä se on tämä käsistä karannut ilmastovouhotus. saastuttamista täytyy totta kai estää mutta kaikessa täytyy olla mukana kohtuus ja terve järki. kiitoksia. Okay, Alexander Vondra for ECR. Yes, Alexander Vondra. dear Mr. Vice President. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä varapuheenjohtaja, haluan toivottaa teille kaikkea hyvää ihan sydämeni pohjasta. Yksi kaikkein parhaimmista ajattelijoista ja hienoimmista viestitteistä, jotka komissiossa on koskaan ollut, joka yrittää myydä jotain, joka itse asiassa on vallankumous. Vallankumouksen kuvittelisi olevan helppo myytävä tässä parlamentissa, mutta se olisi paljon vaikeampi myytäväksi Euroopan kansalaisille – varsinkin kun katsovat sen seurauksia. Eser tekisi mielellään yhteistyötä teidän kanssamme uskottavien ja saavutettavien ympäristö- ja ilmastopolitiikkojen saralla, mutta me olemme kyllä jonkun verran huolistamme niistä oletuksista, joita tässä tekstissä löytyy. Me olemme huolissamme itse prosessista, tavoitteista resursseista ja rahoituksesta, kuten myöskin niistä jännitteistä, joita se saattaa aiheuttaa sekä Euroopassa että Euroopan ja ulkomaailman välillä. Kun puhutaan prosessista, me pyrimme siihen, että teemme läheistä yhteistyötä konsensusperiaatteen puitteissa Euroopasta maiden kanssa, kun puhutaan tavoitteista – Ihan vain tunti sittenhän me täällä kuulimme ympäristöviraston kertomuksen, jossa katseltiin vuoden 2020 tuloksia. Vain 7 28 maasta on oikeiden rajojen sisällä. Eli se, että nyt nopeutetaan näitä tavoitteita, voi johtaa siihen, että tämä kääntyy meitä vastaan. Meillä ei ole rahoituspuolella yhtäkään strategiaa sen suhteen, millä tavalla näitä resursseja luodaan. Ja lopuksi, kun katsotaan jännitteitä Euroopan sisällä ja Euroopan ulkopuolella, niin Madrid on minun mielestäni tällä viikolla selkeästi osoittanut sen, miten vaikeaa olisi hoitaa tämä kaikki. Ja liittokansleri Merkel tällä viikolla on todennut, että hiilirajaveromekanismi voi johtaa kauppasotiin. Ja se nyt on kyllä ihan viimeinen asia, jota me haluaisimme, on sotaa muiden kanssa. Thank you for, for the GUE. Kiitoksia Moody GUE-ryhmästä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Herra Timmermans, kiitos, että pääsitte keskustelemaan valiokunnan kanssa tästä eittämättä tämän komission tärkeimmästä esityksestä hyvää tässä kokonaisuudessa on sen laaja alaisuus. ymmärretään että ilmastonmuutoksen ratkaiseminen vaatii toimia kaikilla sektoreilla. kiitosta ansaitsee myös oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ja ajatus. oikeudenmukaisuuden tulee olla läpileikkaava ajatus ei vain yksittäinen rahasto koska mukaan on saatava kaikki teollisuus maatalous ruoantuotanto, liikenne, rahoitusmarkkinat, mutta kaikkein tärkeimpänä ne ihmiset heidän arjessaan. Siksi sosiaalinen oikeudenmukaisuus on äärimmäisen tärkeää. Mutta on myös huolia. Jotta pääsemme tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2050, on se seuraava askel kaikkein tärkein. Vuoden 2030 tavoitteeseen on päästävä ja sen on oltava riittävän kunnianhimoinen. Nyt te asetatte tavoitteen 50 prosenttiin ja lupaatte polun 55. Ymmärrykseni mukaan 55 prosenttia on tieteellisen suosituksen valossa se aivan minimivaatimus, joka sekin pitää sisällään, että hiilinielut kehittyvät suotuisasti. Turvallinen polku olisi asettaa tavoitteen vähintään 65. Jos emme me nyt aseta tavoitetta riittävälle tasolle, voimme löytää itsemme vuonna 40 tilanteessa, jossa meidän on korjattava kurssia rajusti jotta saavutamme hiilineutraaliuden. Ja kurssin korjaaminen vuonna 2040 tulee olemaan paljon vaikeampaa ja paljon kalliimpaa kuin asettaa tavoite riittävälle tasolle jo nyt. Miten aiotte ottaa tämän huomioon muun muassa tulevassa ilmastolaissa? Ja toisena aiheena, jos annamme hiilinielujen heikentyä, niin mitkään päästövähennykset eivät riitä. Metsä ja maatalous ovat tässä keskeisessä asemassa ja niiden toimintaperiaatteiden on muututtava perustavanlaatuisesti maataloudessa on valtava potentiaali saada pelloista nieluja päästöjen sisään mutta ei nykyisen maataloustukiuudistuksen eväillä. miten aiotte varmistaa että myös maataloussektori saadaan toimimaan ilmaston hyväksi? kiitosta ansaitsee myös biodiversiteettiin kiinnitetään huomiota mutta ellei maatalouden toimintatapoja saada muutettua niin ne jäävät tyhjiksi kirjaimiksi. maa ja metsätalous ovat suurimmat syyt biodiversiteetin heikkenemiseen myös meillä suomessa herra hakkarainen. metsien käyttö on myös suoraan yhteydessä nielujen kokoon. kiihtyneet hakkuut eivät ainoastaan heikennä monimuotoisuutta vaan heikentävät nielyä. näin on käynyt myös meillä suomessa herra hakkarainen. siksi myös metsistä saatava bioenergia pitää kiinnittää huomiota. biomassalle on saatava kestävyyskriteerit ettei käy niin että nielut heikkenevät enemmän kuin ne päästövähennykset meille antavat. miten tuleva metsästrategia aikoo puuttua tähän? Uh, Kiitoksia. Tämä oli ensimmäinen puhujakierros ja sitten vasta. Uh, uh, Mr. Lees is absolutely right and this, this message was Eera Liisa oli aivan oikeassa ja ymmärsin tämän myös äh, Madridissa. Seuraavan vuoden aikana meillä on valtava haaste edessämme koskien ilmastodiplomatiaa. Hyvät uutiset ovat, kun esitin vihreän kehityksen ohjelman. Kanadassa sanoin, että heillä on samat tavoitteet, ähm, ilmastoneutraalisuus 2050 mennessä. Chile sanoi myös näin, monet muut sanovat, että he ovat kiinnostuneita, kuinka te aiotte saavuttaa tämän. Mutta sitten huonot uutiset, kun ottaa kokonaistilanne huomioon, niin äh, monet tärkeät kumppanit, kuten siis Kiina, ovat puolustuskannalla, joten meidän täytyy investoida hyvin paljon tähän. Brasilia estää asioita, toimii yhteistyössä maiden kanssa, jotka ovat lähempänä meitä, muun muassa Afrikan maiden kanssa, joten meidän täytyy kiinnittää huomiota diplomatiaan Afrikan maiden kanssa, muun muassa Etelä-Afrikan kanssa. Jotkut maat ovat samoilla eh, linjoilla, mutta joskus on sellainen tunne, että heidät jätetään yksin. Joten tätä diplomatiaa kyllä todellakin tarvitaan ympäristökysymyksissä. Eh, Näin Manfred, kun nyt eh, puhuttelevat toisiamme etunimellä, niin kyllä homma on hanskassa. No niin, sitten metsät olette oikeassa, että me tarvitsemme konkreettisia toimia. Se on erittäin tärkeää. Ja olette oikeassa, kun sanotte, että meidän täytyy varmistaa, että meillä on riittävät määrärahat. Mutta totta kai meidän täytyy saada nämä määrärahat, eurooppalaiset rahastot. No, entäs ensimmäinen pilari, sitä voisi tutkia. Sitäkin voisi käyttää enemmän kuin nyt YMPssä. Mutta meidän täytyy keskustella tästä tulevaisuudesta mitä metsiin tulee. Tämä on kaikkein halvin hiilinielu, halvempi kuin muut toimet. Ja se antaa mahdollisuuden maanviljelysektorille. Sitä kautta voidaan parantaa myös luontoa kaupungeissa ja se auttaa myös luonnon monimoisuutta paranemaan. En tiedä, mistä nämä määrärahat tulevat, mutta se on kuitenkin suhteessa halpaa. Eli metsit kehittämiseen tulisi investoida. Ja toivon, että ja uskon, että kansalaiset myös tukevat tätä. On helpompi puhua puiden istuttamisesta kuin päästökauppajärjestelmästä. Mutta meidän täytyy kuitenkin toimia järkevästi. Eli turvemaalle istuttaminen tietysti ei ole järkevää. Ja metsien laajentaminen on järkevää, jos sitä ei käytetä muuhun tarkoitukseen. No mitä sitten hiilen hintaan tulee, jälleen kerran olen samaa mieltä kanssanne. Niin, no ehkä ei pitäisi nyt olla aina samaa mieltä, mutta tässä kuitenkin olen. Mitä hiilen hinnoitteluun tulee, niin se on yksi tärkeimmistä elementeistä – No, jos Madrid nyt mitään opetti, niin sen, jos hiilen hinta nousee, niin ei kestävät energiamuodot, niistä tulee äh, liian kalliita ja sitten tässä muutos tapahtuu äh, nopeammin kuin jos me edistäisimme tätä joten meidän täytyy tarkastella muita sektoreita. Tästä esitettiin toinenkin kysymys. Sitten meriliikenne, se on prioriteettikysymys. Mielestäni meidän täytyy se eurooppalaisena vaatia enemmän. Se on mielestäni tärkeää. No sitten maantieliikenne. Pitäisikö tässä tarkastella näyttöä. Kyllä, te voitte yrittää minut vakuuttaa tästä, että se on hyvä asia, mutta kyllä, jos olette eri mieltä, niin kyllä minut voi vakuuttaa sitten toisenkin suuntaan, mutta tämä näyttöperusteinen lähestymistapa on se, jonka me haluaisimme valita tässä yhteydessä. Ja meidän pitäisi myös olla tiukempia, mitä tähän päästökauppakysymyksiin tulee, ehkä näitä on myönnetty liian vapaasti. No toki ilmailusektori on ensimmäinen, jota täytyy siitä tarkastella, mutta ehkä meidän pitäisi olla tiukempia myös muilla sektoreilla. Ehkä tässä saataisiin sitten hiilen hintaa nostettua ja sitten tämä siirtymä tapahtuisi nopeammin. No sitten tämä nollapäästöstrategia – Envi on tässä vastuussa näistä kysymyksistä. Ei siitä ole kysymystäkään, koska puhutaanko sitten hormonihäiritsijöistä, kemikaaleista, torjunta-aineista. Me aliarvioimme, miten ne vaikuttavat meidän terveyteemme, varsinkin yhdistelmät, joten meidän täytyy todellakin tarkastella tätä tarkemmin. No sitten aikataulu. Niils pyysi aikataulua. No jos sanotaan, että me haluamme olla ilmastoneutraaleja vuonna 2050, niin sitten ei ole vaihtoehto. Sitten on ikään tällainen takaperin menevä aikataulu ja sitten täytyy tehdä suunnitelma, joka menee vuoteen 2050. Ja toki sillä on sitten seurauksia ilmastolainsäädännölle. Minulla oli pääosaston kanssa ensimmäinen tapaaminen ja siellä keskusteltiin siitä, mitä ilmastolainsäädäntöön pitäisi tulla. Meidän täytyy tarkastella tätä monista näkökulmista. Go! Yeah. Yeah. This is not a language I speak. No en valitettavasti kyllä puhu tätä kieltä enää. Ymmärsin sitä, kun omat lapseni olivat pienempiä, mutta en enää. Ilmastolainsäädännön pitää olla mahdollisimman tarkka, jotta mutta tiedämme, mitä tapahtuu vuonna 2030 ja sen jälkeen. Ilmastolainsäädäntö, joka sanoo, että me olemme ilmastoneutraaleja vuonna 2050, on tietysti hyvä, mutta se ei ole kovin hyödyllinen. Ja meidän täytyy myös taata se, että se mitä sinne laitetaan, että se voidaan sitten myös ottaa lainsäädäntöön mukaan. Eli tätä yritän. Eli että me tarkastele vai katso vuotta 2050, vaan ensi vuotta 2030 ja siitä eteenpäin. Mielestäni tämä on tärkeää. Ja lainsäädännön ei pitäisi estää suunnan muutosta tai politiikkasekoituksen muutosta. Jos tässä nyt katsotaan viisi vuotta taaksepäin, kun puhutaan aurinkoenergiasta, energiasta ja tuulienergiasta, niin ei silloin voitu kuvitella, missä nyt ollaan. Jos olisi tehty suunnitelmia sen pohjalta siinä, niin sitten ei olisi suunnitelmat olleet oikeanlaisia, jos ei olisi ollut kurssimuutos mahdollinen myöhemmässä vaiheessa. Koska aurinko- ja tuulienergia maksavat itse itsensä, siitä tulee halvempaa kuin fossiilienergiasta, mutta missä tässä on pullonkaula? Se ei ole enää tuottamisessa, vaan se on jakamisessa ja sen säilönnässä. Jos tällaista joustavuutta nyt ei suunnitelmissa ole, niin se johtaa ongelmiin. Annan tässä yhden, annan yhden esimerkin, mutta esimerkkejä on monia. Vaas on oikeassa. Jos me emme toimeenpane, niin tietysti se ei tule toimimaan – Meillä on Kiinassa biodiversiteettikokous ja sen suunnittelu on hyvin vaikea. Meillä ei ole mitään kiintopisteitä ja me tarvitsemme niitä kuitenkin, jotta me saamme jotain konkreettista pöydälle. Ja tämä on todella monimutkaista ja me kyllä työstämme tätä, jotta me saisimme tähän jotain konkretiaa. Sitten kauppasopimukset, jos me otamme sen vihreän kehityksen ohjelman sen, että se on sitova, meidän täytyy ottaa huomioon myös olemassa olevat kauppasopimukset. Jos nyt ei voida puhua sitovuudesta, niin ainakin me pitää päästä mahdollisimman lähelle sitä. Jossain vaiheessa meidän pitää pystyä sanomaan kansalaisillemme vaalipiireissä, että me voimme taata sen, että meidän kulutustottumukset eivät eh, johda esimerkiksi metsien häviämiseen. Me tarvitsemme sitovia sopimuksia merkosurmaiden kanssa muun muassa. No sitten YMPn uudistus. Uskon, että me voimme tehdä enemmän, vaikka me emme muuta olemassa olevia parametreja. Olemmekohan me olleet tarpeeksi luovia toisen pilarin suhteen, mutta myös ensimmäisen pilarin suhteen. Ja haluaisin tarkastella sitä seuraavien kuukausien aikana kollegoni kanssa. Niin, että meillä on ö, pellolta pöytään strategia, jonka voimme esittää ensi keväänä. Mut jos tarkastelee viimeistä 20 vuotta, mikä YMP on ollut, on sanottu maanviljelijöille, että no olkaa nyt hiljaa, kyllä me annamme teille jotain ja jatketaan tässä nyt samalla tavalla, te olette pieni osa taloutta. No kyllä meidän täytyy nyt jotain tehdä teidän hyväksenne, mutta nyt me voisimme tehdä erilaisen ehdotuksen me tarvitsemme enemmän maanviljelyä tulevaisuudessa, ei vähemmän, mutta sen täytyy olla erilaista, jos me haluamme, että maanviljelyä on vaatimusten mukana, mitä torjunta-aineisiin tulee, biodiversiteettiin tulee, suojeluun ja niin edelleen. Eli meidän täytyy löytää uusi sopimus maanviljelyyhteisön kanssa. Me tarvitsemme maanviljelijöitä enemmän kuin aikaisemmin. No, ehkä tätä ei kuule minun poliittiselta perheeltäni niin kovinkaan usein, mutta olemme tulleet tähän johtopäätökseen. Minua suretta, kun näen, että maanviljelijät menevät kadulle suojellakseen järjestelmää, joka ei anna heille tulevaisuutta. Tämä on surullista. Minä näen omassa maassani, jossa maanviljelijät ovat hyvin aggressiivisia kadulle ja he puoltavat järjestelmää, jolla ei ole mitään mahdollisuutta tulevaisuudessa. Haluaisin tukea näitä maanviljelijöitä ja kehittää heidän kanssaan uuden järjestelmän, ja toivoisin, että parlamentti, ainoastaan agrivaliokunta, vaan myös tämä valiokunta voisi olla mukana uudelleen muotoilemassa maan viljelyä. Kuten näette, minä kyllä ajattelen erittäin vahvasti tästä kysymystä ja kyllä minä myös ymmärrän maanviljelijöitä jostain syystä. Jos me puhumme ilmastohulluudesta, niin haluan sanoa yhden asian. Useammat Mm, meistä ovat valaistuneita ja, ja me uskomme faktoihin ja tieteeseen. Ja kyllä nämä faktat nyt mielestäni puhuvat puolestaan ja saman tämän aika rauhallisesti. Ja uskoaksemme me emme tekisi ainoastaan poliittista, vaan myös mä tekisin poliittisen ja moraalisen rikoksen, jos en me nyt toimisi. Meidän täytyy toimia. Tämä ei ole nyt mikään mahdollisuus enää. Tämä on tarve. Ja jos komeetta iskisi maan päälle 30 vuodessa, sanoisimmeko sitten, että se on hysteriaa ja katsoisimmekin muualle. Ei, vaan me tekisimme kaikki kaikkien mahdollisen, jotta voisin välttää katastrofin. No, tämä tilanne on nyt sama ja meidän täytyy todellakin mobilisoida kaikki kapasiteettimme, jotta me voimme välttää tämän katastrofin. Uh, on the carbon border uh, uh, uh, mechanism. No sitten uh, tämä raja-alueiden hiilijärjestelmä. Jos maat, jotka ovat allekirjoittaneet Pariisin sopimuksen, eivät sitten toimeenpane Pariisin sopimusta, niin sitten Euroopan täytyy suojella itseään, kun se toteuttaa tätä sopimusta. Tässä täytyy todellakin tehdä massiivisia investointeja hiilen vähentämiseen. Sitten on, olisi hiilivuotoa. Ei tätä voida hyväksyä. Ehkä tämä on minun hollantilainen DNAni. Minä en pidä kauppasodista, kaupan esteistä, en pidä niistä lainkaan, mutta jos meidän täytyy liikkua tähän suuntaan, No, tietysti jos muut tekevät sitten myös toimia, niin sitten ei tarvita tällaista hiilirajaveroa. Se voisi olla siis tällainen vero tiettyjen tuotteiden kohdalla. Sitten voitaisiin määritellä, mikä on hiilijalanjälki tiettyjen tuotteiden kohdalla. Ja sitten myös päästökauppajärjestelmän kautta voitaisiin päästä ratkaisuun. On monia tapoja, miten me voimme ratkaista tämän. Ja tässä vastasinkin jo kysymykseen metsiin ja maanviljelyyn liittyen. Kiitoksia. Sitten toinen kysymyskierros. Esther Lange, EPP. You put me in a bit of a difficult position here. Kiitoksia. Niin, minä ajoin puhua vihreästä diplomatiasta ja Länsi-Balkanista, kun siellä on asioita, joita pitäisi tehdä. Mutta minun täytyy tehdä eräs asia selväksi viljelijät, jotka lähtevät Ranskassa, Saksassa ja Hollannissa kaduille, he haluavat ensinnäkin tunnustusta. Ja sitten kun joku sanoo, että eh, yhteinen maatalouspolitiikka ei ole nyt tärkeää, te eh, pitäkää suunne kiinni, että ole tärkeitä. Se on viimeinen asia, jota he haluavat kuulla. Mielestäni se, mitä sanoit, oli vähän järkyttävää mielestäni tai se tapa, millä hän, hän sanoi sen. Ol, olkaa hiljaa ja ette ole tärkeitä. Kirjoitin tämän ylös ja se, minä haluan olla myönteinen ja minä haluan keskittyä myönteiseen asiaan, jonka sanoit. Nimittäin eh, sanoit, että haluan ottaa enemmän rahaa ensimmäisestä eh, pilarista ja haluan pohtia sitä, miltä eh, tulevan ympin pitäisi näyttää. Ja, ja ja tässä on kyse valtionapusäännöistä. Jos ajattelemme luovasti, jos me annamme 74 senttiä kiloa Brysselin kaalista tai ja tämän tyyppisiä tuotantopalkkioita, niin jos, ja jos ajattelemme nyt joulun aikaan tällaisia, niin todellakin siis siinä, sen välillä, mitä he saavat ja mitä me maksamme, on valtava ero. No, biodiversiteetti tarkoittaa sitä, että tuottaminen on kalliimpaa, niin sitten meidän täytyy sallia sopimuksia, hintasopimuksia, jos ne ovat hyväksi ympäristölle, biodiversiteetille ja niin, muutenkin. Konkreettinen kysymys, miten aiotte Eh, vakuuttaa varapuheenjohtaja Vestagerin lähtemään tälle linjalle, koska uskon, että tämä voisi olla ratkaisu. So ask... Kiitos. Jos py- saisin pyytää teitä pitämään kiinni minuutin puheajasta, niin se olisi hyvä asia. Eh, Haim SD. Eh, Olipa hyvä, kun, että sanoitte sen silloin heti, kun minä sain puheenvuoron. Hyvä johtava varapuheenjohtaja. Ensinnäkin haluan onnitella teitä eurooppalaisesta vihreästä sopimuksesta. Mielestäni se on aivan upea esimerkki siitä, mitä tavalla voidaan yhdistää ympäristöoikeudenmukaisuus yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen. Se on hyvä asia. Vihreä sopimus on hyvä Euroopalle, jotta voimme vähentää päästöjemme, päästöjemme ja saavuttaa hiilineutraalinen vuoden 2050 mennessä samalla. EU on kaikkein suurin kuluttajamarkkina-alue Euroopassa, jolla on jatkuvasti kasvava hiilijalanjälki. Tämä johtuu erityisesti siitä, että me tuomme niin paljon Euroopan ulkopuolelta kuluttajahyödykkeitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kestävän kehityksen rakentamiseksi meidän täytyy puuttua kuluttajapohjaiseen päästöihimme. Ja hiilirajavero voisi olla tapa viedä näitä valmistajia silloin, kun kyse on Euroopasta tuotteista toimimaan kestävällä tavalla. Ja kysymykseni oli, Onko vaihtoehtoa hiilirajaverolle ottamalla käyttöön kestäviä kriteereitä tuotetulle tuotteelle mukaan lukien puolituotteelle? Se voisi esimerkiksi olla teräksen kohdalla mahdollista. Jos näin tehtäisiin, voitaisiin jatkaa tätä ekodesign-vaatimusta, sisältää, sisältää siihen puolituotteet ja raaka-aineet. Thank you, Madam Rodriguez Ramos. For... Rodriguez Ramos Renewsta. No. <laughs> Eh, gracias, perdón. Kiitoksia. Eh, varapuheenjohtaja, kiitoksia paljon siitä, että olette päässyt paikalle ja vaikka olette vasta palannut Madridista. On totta, että Euroopan unionin johtava, johtajuus huippukokouksessa oli aivan, aivan vastaan asia ja, ja lopputulokset ovat erittäin suuri pettymys ja, ja myöskin maat, jotka saastuttavat paljon, ne eivät halunneet tehdä sitoumuksia. Ja, ja he, meidän täytyy edetä enemmän kuin he. Jos artikla 7 suhteen ei, he eivät etene, niin meidän täytyy ryhtyä toimiin, että jollakin tavoin he heidän täytyy ostaa sitten hiili, hiilikiintiönsä. Me, jos, jos ajatellaan, että meillä on innovatiivinen, vähän saastuttava eurooppalainen yritys, niin me emme voi tehdä tätä yksin. Meidän täytyy toimia yhdessä kuluttajien kanssa ja me tarvitsemme myöskin merkinnän Eh, josta kuluttaja voi nähdä, minkä, minkälainen on tuotteen hiilijalanjälki. Ja uskon, että me emme voi saavuttaa mitään biodiversiteettitavoitteita, jos emme toimi yhdessä viljelijöiden kanssa. Ja, ja tällä hetkellä Eurooppa tarvitsee teitä uuteen eh, maatalouteen sanomalla näin. E again, so Nyt menemme Dontin mukaan ja meillä on eh, for your presentation. Varapuheenjohtaja, kiitoksia tästä esityksestä. Minä kannatan Euroopasta vihreää sopimusta, joka on äh, ensimmäinen Euroopan laajuinen suunnitelma planeetan pelastamiseksi, mutta riittävä rahoitus Euroopan unionilta on tarpeen, jotta voitaisiin välttää lisäkustannuksia kuluttajille. Energia- ja elintarvikehintojen lisäykset eivät ole hyväksyttäviä. Tästä syystä tarvitaan kuluttaja teho, kustannustehokasta ratkaisua, joka ottaa huomioon hiiliteknologisen hiilineutraaliuden. Ja näin eurooppalainen vihreä sopimus pitää saada ei pelkästään kunnianhimoiseksi, vaan myös siinä tulisi ottaa huomioon jäsenvaltioiden tarpeet ja sillä täytyy suojata kuluttajia ja Euroopan unionin kilpailukykyä. Kysymykseni ovat, Millä tavalla komissio varmistautuu siitä, ettei yksikään aluekaupunki tai yksilö jää jälkeen siirtymäkauden aikana? Ja mikä summa, mistä lähteistä allokoidaan oikeudenmukaisen siirtymän mekanismille? Kiitos. Thank you. Javi Lopez. Kiitoksia. Eh, Javi Lopez, SD-ryhmä. Um. Kiitos. Kaikki ovat puhuneet kokouksesta ja selvää on, että, me, että Euroopan tulee olla johtaja ja myöskin se, meidän täytyy todellakin tehdä se ja se on par, Green Deal on paras tapa jo saavuttaa legitiimisyyttä kansalaisten silmissä ja myöskin monenkeskisessä maailmassa, jota meidän, ja meidän pitää, meidän pitää ne, jotka puolustavat rajojen sisällä tapahtuvia ratkaisuja, ne ovat, he ovat väärässä. Ja ne ovat olleet erittäin myönteisiä, mutta minulla on kaksi kysymystä. Tämä liittyy neuvostoon. Haluaisin kysyä varapuheenjohtajalta, jos neuvoston vähän epätäydelliset päätelmät vuoden 2050 tavoitteista voivat jollakin tavalla vaikuttaa. Siis tulokset olivat myönteiset, mutta ei yksimieliset. Miten tämä vaikuttaa? No entäpä sitten oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, me tarvitsemme muutoksia, me tarvitsemme myöskin iskuvaimentimia, me tarvitsemme, me tarvitsemme omia varoja ja muita varoja. Miten, miten, miten eh, ja kuinka paljon tulee uutta rahaa? Tämä oli minun kysymykseni. For the Greens team, eh, Tilimets vihreistä. Monsieur le vice-président, pour votre... Kiitoksia varapuheenjohtaja tästä esityksestä. Halusin palata pellolta pöytään strategiaan. Tiedemiehet jatkuvasti varoittavat siitä, millä kannattaa muuttaa täysin maataloustuotanto, jos halutaan todella välttää ilmaston lämpeneminen. Mutta kun katsotaan tätä strategi- strategiaa, niin minulla ei ole juurikaan vaikutelmaa siitä, että olet ottanut huomioon, miten suurta muutosta vaaditaan? Miten esimerkiksi on mahdollista, että ette mainitse yhtä ainutta kertaa sitä tarvetta, että meidän täytyy vähentää eläinten kasvatusta? Olemme kaikki varmaan selvillä siitä, miten paljon se vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin ja miten tärkeää se on. Vähentäminen on, jotta ekojärjestelmät voidaan palauttaa. Ja tästä syystä esimerkiksi se johtaa pitkälti metsäkatoon. Tämä on kehitys, joka on kohta peruuttamaton. Me tarvitsemme todellisen strategian, joka huomioi eläinten aiheuttaman vaikutuksen ja joka on valmis tästä tekemään oikeat jähtöpäätökset. Intensiivisen maatalouden tukeminen tässä suhteessa on aivan väärin. Joel Melan. Joel Melan President. Monsieur le commissaire Timmermans, vous êtes détenteur... uusi vihreä sopimus ja uusi äh, sopimus on ehkä uusi sinänsä, jos otetaan huomioon, että äh, biodiversiteetti on kaikki uhattuna. Ja varsinkin siitä syystä, että Euroopan unionin sen päättäjät ovat jatkuvasti ihan rajatta vieneet eteenpäin taloudellista muutosta maapallon kaikilla kolkilla. Ja nyt pyritte maalaamaan vihreällä kaikki vanhat strategianne ja samalla puhumaan eurooppalaisen kasvun puolesta. Tässä meidän tulisi keskittyä eurooppalaiseen alueeseen. Te haluatte tukea vapakauppasopimuksia siellä, milloin pitäisi tukea, innovointia ja investointeja ydinvoimaa. Siitä te puhu ollenkaan. Te ette lainkaan ota näitä huomioon. Ja nyt tänä iltana jälleen teillä on mahdollisuus antaa toiveta Euroopalle. Voitteko te antaa sitä ja pitäisikö meidän lakkauttaa nämä epäekologiset vapaakauppasopimukset, joista ei ole hyötyä ja siirtää takaisin tuotantolaitokset Euroopan alueelle. Menemme suoraan viimeiselle kierrokselle ja sitten voitte vastata kysymyksiin. Seuraava... PPP. E Ensimmäinen viimeisen kierroksen puhuja Sanlival Polchak. Mr. here. I would like to... Kiitos, minä puhun tsekkiä poděkovat za váš pozitivní přístup, pane Timmermansi, protože mně se opravdu líbilo. Vaše vystoupení navázalo. Kiitos. Herra Timmermans, pidin teidän esityksestänne. Jatkoitte siitä, mistä myös puheenjohtaja von der Leyen puhui. Ja pidin myös tästä kustannuskomponentista vihreän kehityksen ohjelmassa. Minulla olisi kysymys ja metsänhoidosta. Minua ei kiinnosta taloudelliset näkökulmat, vaan vastuualueet. Metsät ovat toiseksi suurimpia alueita planeetallamme, niin kuin me juuri puhuimme EAN pääjohtajan kanssa. Me tarvitsemme koordinoituja toimia. Mikä on EUn lähestymistapa? ja mitä jäsenvaltiot voivat tehdä, koska metsänhoitoa täytyy muuttaa, niin kuin monet puhujat nostivat esille. Eli mitä konkreettisia toimia Euroopan unioni valmistelee metsänhoitoon liittyen ja mitä jäsenvaltiot joutuvat itse hoitamaan? Zaljuska. Zaljuska, ECR. Spotkanie miało być ekstraordynaryjne, miało być szczegółowe. Tämän päivän kokous oli, eh, oli poikkeuksellinen. Tarkoitus oli saada lisää eh, yksityiskohtia, mutta näin ei ollut. Sanoitte, että 80 päivän päästä meillä on ilmastolaki. Voisitteko olla vähän täsmällisempi? Eli kuinka paljon varoja siis on ja paljon, kuinka, miten ne budjetoidaan mitä tulevina vuosina tämä 100 miljardia, kui, miten se vaikuttaa tähän siirtymään? Voisitteko antaa meille jonkinlaisen aikalinjan? Madridin sopimukseen ei ole vielä saatu allekirjoituksia ja sitten Yhdysvallat poistuu ja sanotte, että tankkerimme on oikealla reitillä. En usko, että me voimme saada sitä oikealle reitille, koska kustannukset ovat liian korkeat. Puola on yksi toisen maailmansodan eh, uhreja, eh, kommunistisen järjestelmän ja se on pyrkinyt löytämään uusia tapoja päästä eteenpäin. Puolan hallitus vuosikymmenien jälkeen on osoittanut, että se on hyvin päättäväinen ja että se on eh, halu, halukas muuttamaan ilmasto ulottuvuuksia ja sen takia pitäisi olla jotain kunnioitusta. Nicolas Stefanota. Mr. Timmermans, I'm not sure if anybody... Herra Timmermans, en tiedä, onko kukaan kutsunut teitä sillä nimellä. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin. Se, ettei täytäntöön panna ja ettei noudateta. Meillä on paljon hyvää lainsäädäntöä nyt jo, enkä halua, että ihmiset ajattelevat, että Euroopassa vihreässä sopimuksessa on kysymys pelkästään hienoista uusista hankkeista, vaan kysymys on myös siitä, että vahvistetaan sitä, mitä meillä jo on. Ongelmana kuitenkin on se, että monet jäsenvaltiot, jopa ne, jotka, joilla on, jotka rikkovat tätä vastaan, eivät noudata lainsäädäntöä. Tiedän jäsenvaltioita ja kaupunkeja, jotka haluavat vain maksaa laskut, koska eivät halua tehdä poliittisesti mitään. Miten tätä voidaan pureutua? Toiseksi metsäkato Oikein hienoa, että käsittelitte asiaa useaan otteeseen minun maassani. 29 hehtaaria metsää häviää laittoman ähm, puunkaadon seurauksena. Ja aivan kuten Neville Chamberlain sanoisi, niin tämä on vähän kuin kaukainen paikka, josta ei tiedetä mitään. Ei, näinhän ei ole. Metsäkatoa tapahtuu myös meidän alueellamme, ihan täällä kotimaassa. Ja siksi haluaisin jatkaa siitä, mitä Liisa ehdotti budjetista. Voisitteko ajatella, että käynnistetään joku tällainen istuta EU-hanke, niin kuin discovery EU-tapainen hanke? Euroopan unioni antaisi joku voucherin tässä suhteessa ja sitten istutettaisiin lisää. Eh, Miss Burkhardt for SD Ja sitten eh, Burkhardt SDstä. Kiitos tästä hyvästä vihreästä kehityksen ohjelmasta. Minä olen hieman eri mieltä. Tämä on ikään kuin sosiaalidemokraattinen manifesti, mutta se on kuitenkin tärkeä, jos katsotaan kopin tuloksia. Me odotimme tätä keskustelua ja odotamme sitä edelleen ympäristövaliokunnassa. Mä haluaisin puhua kansainvälisistä metsistä ja on tärkeää, että valiokunta myös nostaa esille heinäkuun tiedonannon, jossa puhutaan tästä kymmenestä prosentista ja metsänhakkuista. Komissiohan on puhunut myös sääntelystä näiden metsien osalta merkintöjen ja vapaaehtoisten toimien kautta me emme pääse eteenpäin. Tässä ikään kuin vyörytetään vastuu kuluttajalle ja sitten se ei tule onnistumaan. Me tarvitsemme sitovia eurooppalaisia sääntöjä ja me tarvitsemme myös sääntöjä ennen kaikkea elintarvikeketjussa ja muissa ketjuissa. Ja meidän täytyy katsoa myös kolmansia maita, mitä komissio on pohtinut tässä yhteydessä. Mick Wallace, Mick vihreistä. <laughs> Bad mistake. Thanks, Chair. Uh, Commissioner, uh, you've referred to the new uh, EU... Kiitoksia. Viittasitte uuteen EUn e metsästrategiaan. ja puiden istutusaloitteet eivät juurikaan auta tässä suhteessa. Irlannin hallitus aikoo luoda 8000 hehtaaria uutta metsää vuosittain. 70 prosenttia siitä kuitenkaan ei ole meille ominaisia havupuita. Ja tämä johtaa monokulttuuriin ja rikkoo myös biodiversiteetin ö, kehittymistä. Ja tästä syystä biomassan oh, kohteleminen hiilineutraalina ei oikein ole mahdollista. Voitteko hyväksyä sen, että esimerkiksi näiden, tämän biomassan polttaminen ei ole hiilineutraalia? Lopuksi tiedämme, että vihreä sopimus ei johtanut sellaisiin toimiin, joita toivoitte. Mitä aiotte tehdä seuraavan vuoden aikana, jotta voidaan päästä tämän poliittisen umpikujan yli niin, että COP26 Glasgowssa olisi hedelmällisempi? Kiitoksia. Thank you, Eleonora Evi, for non Kiitoksia, Eleonora Evi. Sharon, dear Kiitos puheenjohtaja, komissaari. Tervetuloa. Liittyen tähän hiilirajaveroon, No ehdotuksia on varmasti vielä paljon pöydällä, jota täytyy arvioida. Haluaisin nostaa esille yhden. Minä uskon, että tämä hiilirajavero ei suojelu ilmastoa, vaan yrityksiä. Mutta jos voitaisiin suojella molempia, eli pitäisi palkita niitä, jotka tuottavat puhtaasti, riippumatta siitä, sijaitsevatko he Euroopassa vai muualla. Tässä puhutaan siis tuotteiden verotuksesta ja tämä koskee myös äh, alvin käyttöä syrjimättömällä tavalla. For day production. And it can be done. Ja tämä on mahdollista ja se on VTO-sääntöjen mukaista. Ja meillähän on jo valvontavälineet päästökaupan avulla. Ja meillä on myös iso ISO-standardeja, jonka avulla voitaisiin tarkkailla tätä. Ja muun muassa lohkoketjumekanismi. Voisitteko tämän nostaa vielä esille? And the last one, uh, Agnes Evran for EPP. Ja lopuksi sitten Agnes Evan EPPstä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, kiitoksia komissaari. Euroopan kansalaiset mm, ovat tulleet lopuksi, kuul- lopuksi kuulleeksi. Ja tämä vihreä mm, suunnitelma on erittäin kunnianhimoinen ja todella oikea-aikainen. Ja totesittekin juuri, että koko maailman silmät ovat kääntyneet meidän puoleemme. Eli meidän täytyy antaa tässä suhteessa toiveita, jos me emme saa johtaa tätä tilannetta sellaisen tilanteeseen, jossa ihmiset pettyvät. Kysymykseni koskee hiilirajaveroa, josta ollaan oltu Euroopan neuvostossa yhtä mieltä. Muutama tarkennus niiden kriteer- niistä kriteereistä, jonka pohjalta ne kuuluvat tähän mekanismiin tai jäävät sen ulkopuolelle – Aiotteko pyytää jokaista tuottajaa ilmoittamaan oman tuotteensa hiilidioksidipäästöt, jotta voidaan helpottaa tätä laskuntatoimenpiteitä? Ja lopuksi, millä tavalla tähän vaikuttavat tämän eh, tilanteen eh, tuotteen tulot? Ja ehdottaisin, että eh, kaikki tässä saadut ylimääräiset tulot käytettäisiin ilmastonmuutoksen torjumiseen. Kiitoksia viimeiset kymmenen minuuttia teille. Um. Kiitos. Jos olen Ester de Langen kanssa eri mieltä, niin olen eri mieltä Ester de Langen kanssa, mutta nyt me olemme samaa mieltä. Tässä on varmasti joku väärinkäsitys, koska koko pointtini oli, että YMP ö, on marginalisoinut maanviljelijät. Tämähän nyt on se koko ongelman ydin YMPtä pitäisi muuttaa niin, että maanviljelyllä olisi tavoite tässä ilmastoneutraalissa yhteiskunnassa. Joten toivottavasti me voimme poistaa tämän väärinkäsityksen, koska en halua, että meidän välillämme olisi tällainen väärinkäsitys. Kyllä voimme olla eri mieltä muista asioista. No sitten valtion tuet. Kyllä, me tulemme tarkistelemaan valtion tukisääntöjä ja meidän täytyy stimuloida vihreitä investointeja. Valtion tukia voidaan muuttaa näitä sääntöjä, myös kilpailusääntöjä ja muita sääntöjä voidaan muuttaa. Ne on muotoiltu teollisen vallankumouksen aikana. Ja meidän täytyy nyt pohtia sitä, että voidaanko niitä nyt käyttää tässä uudessa taloudessa. Tässä ei puhuta ainoastaan vihreän kehityksen ohjelmasta, puhutaan myös digitalisaatiosta ja muista kysymyksistä. Ja se, että voi olla jossain muualla ja sitten kuitenkin tiedetään miljoonia Euroopassa, ei tätä nyt otettu huomioon, kun sääntöjä tehtiin. Joten meidän täytyy sopeuttaa näitä sääntöjä. Ja se, että pyydetään ihmisiä antamaan vapaasti tärkeitä tietoja, jotka sitten ovatkin äh, miljardien arvoisia ilman, että mm, ihmiset, jotka omistavat, ne eivät omistakaan niitä enää, eivätkä voi markkinoida sitä. Mutta yksi asia, joka liittyy valtion tukiin, joka täytyy ottaa huomioon, tämä liittyy myös yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Meidän täytyy olla varovaisia että tämä ei luo eroja jäsenvaltioiden välillä. Jos on löysempiä sääntöjä, niin viherryttämisen kautta esimerkiksi, niin sitten ne jäsenvaltiot, joilla on enemmän määrärahoja, olisivat edullisemmassa asemassa kuin muut. Ja meidän täytyy olla varovaisia, että me vääristä kehitystä. Eli meidän pitäisi kehittää seuraamuksia, joita me emme halua. Mutta vaikutusten arviointi on tärkeää tässä yhteydessä. Sitten tämä hiiliveromekanismi. Me olemme avoimia monille muodoille tämä liittyy siis tuotteiden hiilijalanjälkeen ja on monia tapoja korjata sitä. Minulta kysyttiin, kuinka tämän tekisin. Pitäisikö tuottajien määritellä se tuotekohtaisesti ja niin edelleen. Rehellisesti sanottuna me emme ole vielä siinä vaiheessa, jossa me voisimme vastata tähän kysymykseen. Kuluttajat ja viranomaiset varmasti olisivat tyytyväisiä, jos me tietäisimme, mikä tuotteen hiilijalanjälki on. Ja sitten me voisimme katsoa, miten se heijastuu hintaan ja miten se vaikuttaa kilpailuun. Esimerkiksi jos me voimme nyt valmistaa terästä jotenkin muuten kuin hiilen avulla, niin totta kai se vaikuttaa sitten teräksen hintaan. Ja toki sitten verrataan hiili- ja jalinkiä ja sitten katsotaan, että miten se on tuotettu fossiilisilla polttoaineilla tai jollain muulla. I said this could be done as you... Sanoin, että tätä voidaan tarkastella tuotennäkökul- tuotantonäkökulmasta tai sitten päästökauppanäkökulmasta tai hiilirajaveronäkökulmasta. Meidän täytyy olla realistisia. Tämä tulee tapahtumaan muodossa tai toisessa. Me tulemme liikkumaan, toiset eivät. Me emme voi tehdä taloudestamme haavoittuvaista, koska teemme oikein. Tämä mielestäni on tärkeää ottaa huomioon. Sitten lisäkustannukset kuluttajille. Yritetään verrata lisäkustannuksia toimiin liittyen kustannuksiin, joita syntyy, jos ei toimita. Budapestin, Varsovan, Prahan ja Bratislavan pormestarien kilpailut on myös avunhuuto, koska nämä kaupungit joutuvat taistelemaan äh, seurauksista, jotka liittyvät huonoon ilmanlaatuun. Tähän liittyy toki myös moraalisia tekijöitä. 400 000 eurooppalaista kuolee ennenaikaisesti, koska ilmanlaatu on huonoa. Mutta tässä on myös taloudellinen hinta. Se on valtava. Sekin pitäisi ottaa huomioon. Ja minä uskon, että me voimme laskea energiakustannuksia, jos e, ihmiset eristävät rakennuksia ja jos me käytämme myös metsiämme rakennusmateriaalina. Sitä emme tee, sitä pitäisi pystyä käyttämään paljon enemmän – Jokaiseen siirtymään liittyy kustannuksia ja lisävaikeuksia, mutta hyödyt ovat myös valtavat. Jos kaupungit vihertyisivät, olisivat hiilineutraaleja, niistä tulisi vetovoimais ja terveyskustannukset laskisivat. Joten minä uskon siihen erittäin vahvasti. Ja uskon myös, että ketään ei pitäisi jättää jälkeen Joskus haasteet ovat suurempia, mutta meillä on maat, jo puolet energiasta tulee uusiutuvista energiamuodoista ja puolesta sitten taas puolet tulee hiilestä. Ja Puolassakin ymmärretään, että hiilestä täytyy luopua jossain vaiheessa. Ei se ole kiistanalainen kysymys, mutta se on aivan valtava haaste verrattuna muihin maihin. Ja jos Puolan hallitus sanoo, että jos meidän täytyy tehdä sen, niin me tarvitsemme solidarisuutta, niin toki he ovat oikeassa. Ei siitä pääse yli eikä ympäri. Ja kyllä eurooppalaisten sitten tämäkin ymmärtää. Se on aina tapa saada aikaaksi oikeudenmukainen siirtymä. No jos ihmiset sanovat, että no 100 miljardia, no me työstämme tätä. Minä, meillä on suunnitelma, on puhuttu sadasta miljardista, mutta haluan, että minulla on tarkka suunnitelma, jossa voin olla vielä tarkempi. Ja meidän täytyy myös äh, kaikkien kulkea samaa tavoitetta kohden. Itse siirtymä, sitä täytyisi tukea monilla rahastolla alueen rahastojen kautta muun muassa. Ja meidän täytyy kaikki rahastot suunnata samaan suuntaan. Tällä tavalla ainoastaan me voimme saada riittävästi määrärahaa, jonka avulla me voimme sitten jäsenvaltioiden sisällä ja sektorilla investoida tähän kysymykseen. Eli tässä täytyy pohtia sitä, mihin määrärahat käytetään. Neuvoston johtopäätökset. Ai, herra Lopez onkin lähtenyt, joten seuraava kysymys. Jotta ei synny väärinkäsityksiä. Eli tässä korjataan epäoikeudenmukaisuuksia. Ja hiilestä luopuminen on yksi epäoikeudenmukaisuus, mutta ei ainoa. Voi olla muitakin epäoikeudenmukaisuuksia, jotka eivät liity hiileen, vaan esimerkiksi sosiaalisiin kysymyksiin koska mm, teollisuudet ovat vanhentuneita ja niitä täytyy uusia muun muassa. Eli tässä on monia epäoikeudenmukaisuuksia. Sitten maataloustuotanto. Puhuin siitä jo ensimmäisellä kierroksella aika paljon, mutta meidän täytyy muuttaa monia asioita. Tarkoittaako tämä välttämättä, että me, meillä täytyisi olla vähemmän eläimiä? No ei välttämättä. Jotkut ovat tällaisen päätöksen tehneet, mutta me emme investoi tarpeeksi muun muassa rehuun, joka, josta syntyy vähemmän päästöjä. Maanviljelijät sanovat, että se on liian kallista, mutta se on suhteellista. Jos ulkoistetaan kaikki muut kustannukset, toki se sitten on liian kallista, mutta jos tuottaja on vastuussa myös ympäristössä, niin silloin se ei olekaan enää liian kallista. Eli paljon pitää tapahtua, mutta maataloussektorin kanssa eikä sitä vastaan. Minä tulen painottamaan tätä. Me tarvitsemme maanviljelijöitä enemmän kuin koskaan aikaisemmin tässä siirtymässä, mutta heidän täytyy toimia eri tavalla ja myös meidän täytyy toimia eri tavalla. Ja meidän täytyy tehdä ehdot, panostuksia heille. Tämä tulee olemaan todellakin ratkaisevaa, jos me haluamme onnistua tässä. Puhuin jo paljon metsänhoidosta. Kyllä se voi olla kuitenkin hakkuut voivat olla myös hyviä, jos se tehdään oikealla tavalla. Meidän ei pitäisi tehdä tässä suuria virheitä. Mutta koska metsiä ei voi istuttamisella korvata, eli metsiä täytyy toki myös suojella. Ja merkinnät eivät tässä ole nyt ratkaisu sinänsä, se voi olla osa ratkaisua, mutta täytyy katsoa tuotantoketjuja ja jakeluketjuja. Ja vaikutusten arviointi voisi olla tässä hyödyksi, koska siinä voidaan katsoa, kuinka paljon merkinnät maksavat olen aika skeptinen. Se voi olla osa ratkaisua, mutta se ei tässä nyt ole kuitenkaan ratkaisun ydin. Meidän täytyy varmistaa, että jos mm, maissa tuotetaan tuotteita, jotka tuodaan Eurooppaan, että siellä lopetetaan hakkuut. Ja sitten lopuksi vielä, kyllä komissio on päättänyt, että me tulemme olemaan tiukempia toimeenpanon suhteen, joka puolella tätä ei ole kovin myönteisesti otettu vastaan, mutta kyllä olemme tiukempia täytäntöönpanon suhteen, mutta sen täytyy kulkea käsikädessä jäsenvaltioiden kanssa. Mitä metsänhoitoon tulee, me, meidän täytyy tehdä tässä yhteydessä jäsenvaltioiden kanssa molempien täytyy hyväksyä nämä suunnitelmat ja sitten me vasta voimme saavuttaa jotain. Kyllä me tarkistelemme myös uusiutuvien energioiden direktiiviä. Jos nyt uskoo, että kaikki, jossa on bioetuliite, olisi hyväksi, niin tässä täytyy kyllä hieman tarkastella tätä biomassa sinänsä ei ole hyvä asia. Täytyy tarkastella biomassan laatua. Jos meillä on äh, pellettejä ja sitten poltamme pellettejä emmekä hiiltä, niin silloin no, saattaa syntyä uusien, uusia ongelmia. Eli ja myös metsän hoitoa täytyy tarkastella. Meidän täytyy olla erittäin tieteellisiä, meidän täytyy olla erittäin varovaisia. Niin, varmaan hiilitulimekanismiinkin jo vastasi. No niin, siinäpä sitten kaikki. Thank you for this uh, first... Kiitoksia tästä ensimmäisestä näkemystä vaihdosta. Tapaamme ensi vuonna 13.1. Hyvää joulua!